Wir, wir nehmen unsere Beratungen von heute Morgen wieder auf. Tut mir leid für die Verspätung. No niin, pyydän anteeksi tätä myöhästymistä, mutta minä tässä vielä käsittelin muita asioita. Nyt jatkamme kokoustamme. Toivotan tervetulleeksi komission jäsenet Mimitsa ja Haan. Tervetuloa. Ja kollega Votroso, pääjohtaja Votroso, te olitte jo eilenkin täällä Me, Me tulemme nyt kuulemaan vuosikertomuksesta enemmän. Sen jälkeen komissaareilta lausumat ja esittelijät sen jälkeen ja sitten kollegat. Ja me jatkamme sitten vielä FETin liittyen kollega Mimitsan kanssa. Eli tervetuloa. Hienoa, että tilintarkastustuomioistuin asiasta vastaava jäsenkin on päässyt paikalle kollega Lamarck, niin pyydän anteeksi. Niin, hienoa, että pääsitte paikalle. Teillekin on vielä yksi erityinen kysymys, joten olkapas hyvä. Niin, Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvät edustajat. Minä haluaisin ensin kiittää teitä valiokuntaanne minulle tarjotusta tilaisuudesta esitellä kahdeksan lukua meidän vuotuisessa kertomuksessamme liittyen Euroopan menoihin maailmalla. Minä haluaisin todeta, että tämä vuosi on sellainen, että tilintarkastustuomioistuin päätti panna luvut samoille linjan kuin mitkä ovat MRKn painopisteetkin. Eli Euroopan maailmalla luku on hiukkasen erilainen kuin oli edellisenä vuonna. Vähän laajempi kuin entinen seitsemän luku, koska siinä on mukana myös aluepolitiikkaan liittyvät menot 300 miljoonaa aluekehitys ja myös kaksi tutkimuspolitiikan lohkoa 100 miljoonaa. Minä aion keskittyä kaikkein tärkeimpiin huomioihin meidän kertomuksessamme. Ensinnäkin minä haluaisin palata kysymykseen, jonka te tunnette varsin hyvin, nimittäin ulkosuhteiden kaksi ulottuvuutta, Ensinnäkin talousarvio ja sitten yhteisrahoitus. Tehän tiedätte hyvin, että meidän kykymme toimia on rajallista, ainakin mitä tulee vuosikertomukseen, kun totta kai on kyse aloista, joissa, joita käsitellään myös erityiskertomuksissamme. Tehän tiedätte, että talousarvio tarkoituksena tukea jonkin jäsenvaltion budjettia ja komissio täytyy selvittää, että maksatusehtoja on noudatettu, niin ikään täytyy yleisiä tukikelpoisuusehtoja noudattaa. Tämä koskee varsinkin edistystä varainhallinnon osalta. Minä korostaisin, että komissiolla on valvontakykyä, jota se totta kai harjoittaakin, en mitään muutakaan halua väittää mutta silloin kun on kyse yleisestä budjettituesta, komissiolla on käytettävissä merkittävä liikkumavara siinä, miten se arvioi yleisten ehtojen noudattamista. Eli tilintarkastustuomistoimien harjoittama säännönmukaisuuden tarkastus ei voida viedä sen pidemmälle kuin mitä on tuki annettu kumppaneille, koska summat häviävät talousarvion pyörteisiin asianomaisessa maassa – Eli jos jotain ongelmia siellä on, niin me emme välttämättä voi huomioida niitä piirrehjeitä, kun säännönmukaisuutta arvioidaan. Tuskin on mikään yllätys, että elintarkastustuomioista ei ole löytänyt 20 tapahtumassa mitään virhettä ajatellaan talousarvotukea. Ja sitten toiseksi mm, reunaehtona työssämme on se, mitä komissio tukee hankkeita, joissa on useita avunantajia. Siinä yhteisö tukea ei voida selvästi erittellä. Siksi me olemme sitä mieltä, että ne ovat kyllä säännönmukaisia, kunhan on riittävästi tukikelpoisia menoja, jotta voidaan myös unionin osuus huomioida me olemme vähän varauksellisia tämän lähestymistavan kohdan, koska olemme sitä mieltä, että jos on muita avunantajia, jotka noudattaisivat samaa järkeä, noudattaisivat samoja tukikelpoisuuskriteereitä omissa osuuksissaan, niin vaarana on, että tulee menoja, jotka eivät kokonaisuudessaan täytä niitä ehtoja, jotka kuitenkin komissio on asettanut, kuten muutkin avunantajat. Siksi meidän mielestämme tässä on omat vaaransa. Nämä kaksi aluetta ovat hyvin merkittäviä. Ne edustavat 35 prosenttia 2014 maksatuksista. Ja ne ovat myös virhetaso laskelmissa mukana, vaikkakaan virheitä ei pystytä selvästi osoittamaan. Siksi me halusimme, että Euroopan parlamentti puuttuisi tähän vastuunvapauspäätöslauselmassa 2013 niin, että me erikseen laskisimme virhetason – ulkosuhdemenoissa silloin, kun ei ole kyse budjettituesta tai tuetaan hankkeita, joissa on useita avunantajia. Me vastasimme teidän toiveeseenne ja me tässä luvussa me esitellä kaksi eri virhetasoa. Ensinnäkin arvioitu virhetaso kokonaisuudessa 2,7. Tässä luvussa me arvioimme myös edellisten vuosien virhetason, vaikka kaikki oli kyse samasta toimintakentästä. 2013 se olisi 2,1 prosenttia laskettuna suurin piirtein samalta pohjalta kuin tänäkin vuonna menossa. Jos liitteessä nyt onkin kaksi virhetasoa kahdelta pohjalta, eli kaksi, kahdenlaisia tapahtumia silloin, kun useita vuonna antajia tai sitten budjetutkin niin samanlainen on myös virhetaso se olisi 3,7 prosenttia, eli korkeampi, koska operaatiot eivät koskaan huomio näitä virheitä. Nämä luvut kattavat kovin erilaisia tilanteita. Haluaisin teidän kiinnittämään huomiota siihen. Totta kai me olemme pyrkineet löytämään virheiden alkusyyt, Olemme huomanneet, että 28 72 hankkeesta 16 prosenttia ovat sellaisia virheitä, jotka voidaan määrällistää. Eli me olemme pystyneet mittaamaan summan ja huomioimaan tämä myös virhetaso laskettaessa. Me olemme olleet sitä mieltä, kun olemme käyneet kaikki tämä läpi komission kanssa, että seitsemässä virheessä komissio oli riittävästi saanut kyllä tietoa, jotta se olisi voinut myös estää, havaita ja korjata virheet. Mistä nämä virheet ovat peräisin sitten? Jos ajatellaan alvia, niin kyse olisi 55 prosentista kaikista virheistä. Se, ettei ole toimitettu palvelua tai muuta vastaavaa, niin on osuus on 24 prosenttia virheistä ja se, ettei ole kuitteja tarjolla, se on 8 prosentin osuus. Johtopäätämyksemme on kaiken kaikkiaan, että komission hyväksyvät menot ovat suuri osa näistä virheistä, siis huomattavasti olennaisuusrajan 2 prosentin yläpuolella. Mitäpä sitten voidaan oppia meidän huomioistamme viime vuodelta, kun selvästi vakavia puutteita on ennakkomaksujärjestelmässä – NEAR-pääosastolla. Me olemme huomanneet, että jos ajatellaan liittymistä edeltävää ohjelmaa kansalaiset, niin komissio hyväksyi ennakkomaksuja 150 miljoonan euron osalta, ja tämä maksatus hoidettiin, vaikka ei ole mitään kuitteja osoittaa, niin että voitaisiin osoittaa, mihin menoihin summat päätyivät. Komissio hyväksyy nämä maksatukset ei todellisten kustannusten pohjalta, jolloin tiedettäisiin, vaan olisi arvioita olla kuluja. Ja taustalla siis ei ollut mitään perusteita esittää. Tilintarkastuksessa huomasimme myös merkittäviä kirjanpitovirheitä, yhtäläisiä ongelmia. Kaiken kaikkiaan 96 miljoonaa euroa ja komissio on korjannut nämä nyt niistä tileissä, jotka liittyvät 2013 ja 2014 virheisiin. Tässä tietenkin vielä tärkeämpää on se, mitä haluan myös tähdentää täällä tänään, kiittäen jo komission esentäkin, että pääosasto on nyt muuttanut kirjanpitomääräyksiä niin, että tästä lukijan ennakkorahoituksessa käytetään todennettuja tukikelpoisia menoja. Totta kai tässä on suuri vaara olemassa vastoin varanhoitomääräyksiä että hyväksytään menoja ilman perusteita. Haluaisin tätä nyt korostaa. Komission antama vastaus toimenpiteineen tilintarkastustuomioistuimen huomioiden jäljiltä osoittavat selvää halua puuttua puutteisiin, jotka tulevat esille tilintarkastuksessa. Kiitos siitä vilpittömästi komissiolle ja sen eri yksiköille. Ja totta kai me olemme täytettävissä ne, jotta voimme jatkaa tätä keskustelua. Je, euh, je rappelle aussi que... Muistuttaisin myös siitä, että kolme luvussamme vuosikertomuksessa tänä vuonna on osia, jotka koskevat myös politiikan tuloksia, varsinkin kehitysyhteistyöpolitiikan tuloksia, eli kyllä olen käytettävissä, niin jos haluatte lisävalaistusta niihin kysymyksiin, jotka liittyvät suorituksen arviointiin. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Ja, vielen dank. Paljon kiitoksia. Toivottavasti minun ei tarvitse päättää, kumpi komissaareista aloittaa. Varmaan olette keskenään jo sopineet siitä. Ja, vielen Dank. Äh, Kiitos puheenjohtaja Lamak, arvoisat valiokunnan jäsenet ja muut osallistujat tässä piirissä. Minulle on ilo olla täällä tänään. Vuoden jälkeen saan olla täällä ja voin jälleen kerran keskustella teidän kanssanne tällä kertaa naapuruuspolitiikasta uudesta lähestymistuesta vuodelle 2014, ennen kuin me nyt sitten omistaudumme virhetasolle ja tilastoille haluaisin tarttua vaikeaan tehtävään siinä mielessä, että puhun siitä, mitä olemme tekemässä. Monet kumppanuusmaamme ovat vakavien kriisien kourissa, konfliktien kourissa ja tällaiseen työympäristöön kuuluvat riskit myös rahoitushallinnon osalta, eikä ole vaikeaa, eikä helppoa pysyä rajoissa – silloin, kun kuitenkin pyritään siihen joka päivä. Valitettavasti poliittinen tilanne on jakson aikana, jota, jonka tämä vastuuvapaus, vastuun koskee se hetken välillä muuttuneet vuoden kuluttua. Me tulee puhumaan EU-tukivarojen käyttämistä alueella, joka on kohdannut ainutlaatuisen pakolaiskriisin, jossa konfliktit ovat kärjistyneet, levottomuutta, ja jos joka aloita, myös on korostunut huomattavaa terroristista uhkaa sellaisessa ulottuvuudessa, jota Eurooppa ei ole joutunut kohtaamaan historiansa aikana juurikaan. Haluaisin vielä kerran vakuuttaa teille, että tukivarat, joita naapuruspolitiikan puitteissa ja lähestymistuen puitteissa ovat osaltaan huomattavasti vaikuttaneet sosiotaloudelliseen kehitykseen etenkin silloin, kun nuo varat ovat läheisesti yhteydessä taloudellisiin toimiin. Ne auttavat kansalaisten eh, elinolosuhteiden parantamisessa ja avaavat heille uusia mahdollisuuksia ennen kaikkea eh, meidän täytyy sitten myöskin pyrkiä käyttämään että varoja mahdollisimman hyvin. Ja tähän liittyvät eh, tuet, jotka, joita ja hankkeita, joille me katsomme, joko me sellaisia, että voidaan antaa tukea. Pitää olla myöskin tietoisia siitä, että on vastuuta, joka meillä on verovarojen asianmukaisen käytön osalta. Mutta kysymys ei kuitenkaan ole pelkästään siitä, että laillisuutta kunnioitetaan työssä ja sääntöjen ottamista. Kysymys on konkreettista näkyvistä tuloksista ihmisille paikan päällä. Ja ne täytyy mahdollisimman pitkälti nähdä myöskin Euroopan unionin suorituksena, niin että myöskin kansalaiset näissä maissa, kumppanimaissa näkevät sen samalla tavoin, ja samoin myöskin meidän omat kansalaisemme. Myöskin nämä liittymistä edeltävät tuet, siis ja Euroopan naapuruusväline ovat osoittaneet sen, mikä merkitys tuella on sillä, ja mitä liittymistä edeltäessä voivat merkittävästi varjot oikeusvaltio, talouden hallinta, toimiva julkinen hallinto, ovat sellaisia asioita, joissa me olemme, keski, me olemme keskittyneet tuen antamisessa. Naapurusvälineiden osalta olemme päättäneet, että meidän tukemme koskee rajoitettua määrää prioriteetteja kussakin maassa. Tämä auttaa siinä, että toimimme siinä, missä se on välttämättömintä ja missä voidaan lisätä apumme vaikutusta. Kummallakin välineellä olemme osoittaneet, olemme kykeneviä nopeasti sopeutumaan ja reagoimaan muuttuviin tilanteisiin ja kriiseihin. Konkreettisena esimerkkinä haluaisin mainita nopean eh, ja tarveanalyysiin perustuneen reaktiomme tulvakatastrofiin, joka oli Bosniassa ja Serbiassa. Samoin olimme aktiivisia lukuisissa kriiseissä naapurustossa, Ukrainasta, lähidän kautta aina Pohjois-Afrikkaan. Olemme osoittaneet, että olemme kykeneviä myöskin sopeuttamaan poliittis- apumme poliittisiin olosuhteisiin, ottaen huomioon poliittiset prioriteetit, joita on naapurimaissa ja mitä Euroopan parlamentti on asettanut. Ja me olemme te- kohdanneet tilanteen, jossa on voitu antaa tukea pakolaisille, milloin ihmiset ovat menneet kotiinsa – ja monille, jotka ovat siis paineet eri teitä Eurooppaan. Olemme välittömästi pistäneet liikkeelle varoja niille alueille ja maille, jotka näitä tarvitsevat. Näillä aloitteilla huolehdimme siitä, että on kuitenkin otettu tärkeimpiä rahoituksen sääntöjä, ja tästä voidaan sitten sopivassa tilanteessa vielä keskustellakin. Nyt sanoisin muutaman sanan vielä Euroopan tiltarustuomioistuimen kertomuksesta. Haluaisin herra Rovalla Markkia kiittää siitä, että hän on tehnyt tasapainoisen kohdan ennen kaikkea siinä osassa, kun puhutaan Euroopan roolista ulkopolitiikassa. Haluaisin myöskin tietotustuomioistuimen työntekijöitä kiittää hyvästä yhteistyötä tämänvuotisessa arvioinnissa. Pidämme suuressa arvossa tätä, työ, tätä työtä, koska komission vastuulla on taata se, että tukivarat käytetään – kunnollisen rahoitushallinnon sääntöjen mukaisesti ja että verovaroja käytetään mahdollisimman parhaalla tavalla. Ensimmäistä tammikuuta tänä vuonna perustamisestaan lähtien naapuruusasioiden pääosasto, joka vastaa siis myös lailliittymisneuvotteluista, vastaa 16 maassa harjoittavassa naapuruspolitiikassa ja myöskin seitsemässä ehdokasmaassa ja potentiaalisessa ehdokasmaassa. Nämä kaksi rahoitusvälinettä, jotka ovat käytössämme, ovat Euroopan naapuruusväline ja väli, tukea edeltävä väline, äh, liittymistä edeltävä väline. Ja nyt luotettavuuslausuma vuodelta 2014 pääosaston osalta on ollut myönteinen. Yleinen virhataso oli alle yhden prosentin. Mitä tulee sitten tutkittuihin ää, äh, transaktioihin tässä aiemmassa päästössä Serbian ja Bosnian osalta on todettu, että on vain hyvin vähän virheitä. Tämä osoittaa viimeisen kolmen vuoden suuntauksen, jossa virhetaso on poikkeuksetta ollut alle 1 prosentti. Mitä tulee naapurin, naapurusalueen maihin, puhun Tunisiasta, Moldovasta, Palestiinasta ja Ukrainasta. Tutkitut transaktiot osoittavat joitakin virheitä. Kuitenkin voin todeta, että tulokset äh, naapuruuspolitiikan maiden osalta ovat verrattuna vuoteen 2013 parantuneet. Virhetaso on alle 1 prosentin. Tämä kehitys osoittaa, että meidän valvontamekanismimme toimivat ja että ne paranevat kovasti. Se hiestelevat sitä, että pyrimme vähentämään virheet niin pitkälle kuin mahdollista. Tämä ei kuitenkaan johda siihen, että joutuisimme sen viettelyksen valtaan, että jäisimme lepäilemään laakerilehdille. Ponnistelut eivät suinkaan ole vielä päättyneet. Meidän on oltava edelleenkin valppaina ja tehtävä työtä sen eteen, että virhetaso pysyy alhaisena. Toimissamme olemme luonnollisesti myös viime kahdelta vuodelta ottaneet huomioon tilastustuomioistuimen suositukset. Tilastustuomioistuinhan ei pelkästään etsi virheitä, vaan antaa myöskin arvokkaita neuvoja virhetason alentamiseksi. Tässä yhteydessä haluaisin mainita, että tilastustuomioistuin jälleen kerran puhuu siitä, että ennakkotukeen on viitattu, joka vuoden 2013 luottamuslausumassa todettiin entisen laajentumisen pääosaston yhteydessä ja viime vuonna siis tilastustuomioistuin tarttui asiaan joten vuodella 2013 olivat ne tuet, joita tämä koskivat. Vuoden 2014 osalta olemme voineet saada aikaan korjauksia ja olemme hyvin laajalti tietosuojelmistumien parlamentin ja neuvoston kanssa keskustelleet vuodessa 2014-2015. Tietosuojelmistuin on erityisesti maininnut tämän muutetun menettelyn tämänvuotisessa kertomuksessa. Kertomuksessa myöskin on lisäsuositus sen osalta, miten lasket, minkälaiset lasket otetaan tilissä huomioon, ennakkotuki ja mm, miten varat, joita käytetään lähetyspolitiikassa ja laajentumisneuvotteluissa ja sisäiset suuntaviivat, jotka liittyvät siihen, miten pääosasto toteuttaa rahoituksesta toimiaan naapuruspolitiikan osalta, se on erityisesti myös vedetty tähän mukaan. Voit olla varmoja siitä, että pääosasto ja minä edelleen harjoitamme mitä läheisintä yhteistyötä tietotustumistumien ja valiokunnan kanssa. Meidän tavoitteenamme pysyy yhdessä teidän kanssanne varmistaa varojen tehokas käyttö ja hallinnointi, jotka ovat siis meidän vastuullamme ja edelleenkin parantaa tätä. Ja kiitän teitä tarkkaavaisuudestanne. Ja vielen dank, Herr Arvoisa komission jäsen, oikein paljon kiitoksia. Kiitokset myöskin tästä tarjouksesta tulla ensi vuonna taas vieraksemme. No tehdään sellainen kestotilaus. Niin, pelkää pahoin, että tapaamme uudestaan. Kollega Mimitsa, arvoisa komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, honorable chair. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät tilintarkastustuomioistuin edustajat. Minä haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Rovalan Markin esittelyä vuosikertomuksen kahdeksan luvusta. Tänään me keskustelussa keskitymme siihen, miten komissio on hoitanut viime vuoden aikana kehitysapuaan. Kyse on kyse yli 2600 hankkeesta 3,8 miljardista eurosta. Eli 80 maassa meillä on mahdollisuus myöhemmin yksityiskohtiin Aluksi minä haluaisin ottaa esille kolme horisontaalista perustavanlaatuista kysymystä. Jos ajatellaan nykyistä turvapaikka- ja pakolaiskriisiä, niin se osoittaa, että jotain on nyt vielä kehitysavussa. Toinen horisontaalinen kysymys on kansalaisjärjestöjen rooli ja kolmanneksi täytyy vahvistaa keskittymistä tuloksiin. Tämän päivän pakolaiskriisi antaa aihetta yhteen kysymykseen, jonka tekin olette esittäneet. Onko pakolaisten kasvava määrä nyt osoitus siitä, että kehitysyhteistyömme on aikaisemmin epäonnistunut? Tuskin yllätyttä, että minä olen täysin vakuuttunut siitä, että näin ei ole. Meidän täytyy pitää erillään maahanmuuttajat ja pakolaiset. Laidiset ja säännönmukaiset maahanmuuttajat määrälliset lisääntyvät, kun heidän tilanteensa kohenee sekä alku- että kohdimaissa. Useimmat maahanmuuttajat menevät lähialueille. Et Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 80 prosenttia liikkuu alueen sisällä Afrikassa. Sen sijaan täytyy miettiä myös pakko pakkosiirtymistä ja ajatellen varsinkin pakolaisuutta. Kehitysyhteistyö ei voi kaikki perimmäisiin syihin puuttua, ajatellen taloudellisia mahdollisuuksia, köyhyys, nälkää, mutta ajatellen ihmisoikeusloukkaukset tai syrjäytyminen mainitakseni vain muutaman. Mutta kun pakolaiset pakenevat sotaa tai konfliktia, niin tässä mennään pidemmälle kuin kehitysyhteistyö pystyy tarjoamaan. Meidän täytyy olla realistisia, kun mietimme, mitä on odotettavissa kehitysyhteistyöstä. Näissäkin rajoissa minä uskon, että kaiken kaikkiaan meidän kehitysyhteistyömme on ollut menestyksellistä. Näin voidaan auttaa puuttumaan myös maahanmuutto- ja pakolaishaasteisiin. Muutama esimerkki. Ajatellaanpa Mosambikkia, joka kärsi pitkään konfliktista parikymmentä vuotta sitten. EUn pitkäaikainen budjettituki on johtanut siihen, että saadaan taloudessa vakautta, voidaan hallinnoida varanhoitoa paremmin ja kerätä tuloja ja ohjata menot tärkeimpiin hankkeisiin. Mosambik on saanut aikaan paljon hyvää, varsinkin koulutuksessa. Se on saanut hyvää alkuopetusta yhtä lailla tytölle kuin pojille. Toinen menestyksellinen esimerkki on meidän esimerkkimme keinakuulta 2014 Keski-Afrikan tasavallasta. Pari kuukautta myöhemmin, kun ryhdyttiin toimiin 2015 lopulla, niin nyt jo meillä on selviä konkreettisia tuloksia. Esimerkiksi me olemme ko- kohentaneet terveyskeskusten tilaa tai Panguissa kaupunkirakennetta on parannettu. Muissakin kaupungeissa 3100 työpaikkaa on syntynyt. 61 terveysaluetta on luotu. Näin sillä on merkittäviä pitkäaikaisia vaikutuksia terveyshankkeisiin ja vielä Paraguay kolmantena esimerkkinä. Me olemme tukeneet hallitusta, kun se on pystynyt torjumaan köyhyyttä niin, että voidaan tarjota myös koulutusta. Luvut puhuvat puolestaan unionin tuki käteissiirto-ohjelmilla on ollut merkittävä, jotta voidaan ehdotonta köyhyyttä poistaa. 18 prosentista runsaasi 10 prosenttiin viidessä vuodessa Paraguay on pystynyt tarjoamaan alkuopetusta lähes kaikille. Tämä kuuden vuoden aikana toteutettu. Sitten horisontaalinen puoli, joka ulottuu kansalaisjärjestöjen rooli meidän työssämme. Yhteistyö järjestöjen kanssa on erittäin tärkeä osa meidän tulosperusteista järjestelmäämme. Ajatellaan myös periaatteet ja arvoja ja niiden edistämistä. Uustukset järjestöille annetaan yleensä tarjouskilpailujen pohjalta. Joissakin tapauksessa voidaan antaa suoraa tukeakin kriisinhallinnassa, hätätuessa tai jos kumppanimme on erityisen pätevä jollain saralla – mutta meidän keskustelumme perustuvat totta kai kustannushyötytehoajatukseen ja siihen, että saadaan varoille että Kolmanneksi täytyy keskittyä enemmän tuloksiin. Minä olen vakuuttunut, että meidän täytyy pystyä osoittamaan aivan selvästi, mitä tuloksia olemme saavuttaneet kehitysapupolitiikalla. Totta kai varat täytyy käyttää asianmukaisesti, mutta myös vaikuttavasti. Kuten varapuheenjohtaja Georgia on osoittanut, komissio pyrkii keskittymään budjetissaan nimenomaan tuloksiin ja kehitysvälineisiin kertoakseen kuulunkin politiikan lohkoon tuloksista. Kehitysyhteistyöpolitiikassa komissio antaa pian ensimmäisen kertomuksen koehankkeista perustuen tuloksiin. Tämä hyväksyttiin aiemmin tänä vuonna. Hyvät parlamentin jäsenet, lähtökohtana tässä kuulemisessa – on tilintarkastustuomistuimen vuosikertomus. Se osoitti, että virhetaso ulkotoimissa on ollut alle 3 prosenttien viimeisen kolmen vuoden ajan. Virhetaso kehitys yhteistyörahastossa on 3,8 prosenttia. Jäännösvirhe selvitys, jonka komissio tekee joka vuosi, ja jos huomioidaan virheet kaikkien tarkastusten ja korjaustoimien jäljiltä komission voimien osoittaa kolmelta vuodelta alaspäin menevää suuntausta 2,8 prosenttiin 2014. Haluaisin vielä mainita alueen, jossa olemme eri mieltä tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Tänä vuonna tuomistuin on DEVCO-pääosastolla ottanut myös toissijaisen virhetason niin, että budjettituki ja monen avunantajan hankkeet pidetään erillä. Me emme voi olla samaa mieltä tästä lähestymistavasta. Se, että kahden tyyppiset rahoituslähteet että ulkopuolella, kun niiden osuus on noin puolet menostamme, koska siellä on vähemmän virheitä ehkä, on vastoin kattavaa ja oikeudenmukaista virhetason arviointiajatusta, koska tilanne on niin vaikea monissa kolmansissa maissa poliittisesti. Minä uskon, että virhetaso on aika hyvä. Tunnustan toki, että edelleen parantamisen varaa. Komission yksiköt jo miettivätkin erinäisiä keinoja, jotta virhetaso voidaan laskea. Minä haluan kohentaa edelleen jatkossakin tuloksia. Me olemme jatkuvasti noudattaneet tilintarkastustuomiston löydöksiä ja mitä olemme itsekin jäänyt virheselityksistä saaneet selville. Olemme sitä mieltä, että tarkastusrakenteemme on hyvällä pohjalla, mutta täytäntöönpanossa voidaan jotain parantaa. Kun huomioidaan parlamentin toiveet, joista olen todella kiitollinen, ja mitä suosituksia tilintarkastustuomioistuin on tehnyt, niin me olemme käynnistäneet tällä vuonna uuden toimintasuunnitelman, jotta voimme tarkastusympäristöä vielä kehittää. DevCon pääjohtajakin on vakuuttanut minulle, että teidän viimevuotisten suositusten pohjalta voidaan miettiä jatkovaraumia sen pohjalta, mitä analyysiä tehdään. Hyvät parlamentin jäsenet, komissio on sitoutunut jatkuvasti kohentamaan suoritusperusteisen hallinnoinnin ja raportoinnin tilannetta. Nimittäin vaikutuksethan selviät vasta vuosien päästä. Avun täytyy sopeutua uusiin kestävän kehityksen tavoitteisiin täytyy keskittyä enemmän tuloksiin, vaikkakin pidetään kiinni kustannushyötyajatuksesta, kun eurooppalaisten veronmaksajien rahoja käytetään. Teidän ehdotuksenne ja suosituksenne tässä yhteydessä ovat hyvin tervetulleita. Odotan mielenkiinnolla hedelmällistä yhteistyötä. Kiitos. Arvoisa komission jäsen, kiitoksia. Sitten puheenvuoro esittelijälle. Olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puheenjohtaja, arvoisat komission jäsenet, hyvät kollegat, tilintarkastustuomioistuimen jäsen. Minulla on kaksi minuuttia puheaikaa tarjolla, joten yritän esittää asiani hyvin lyhyesti. Niin kuten tiedätte, niin minä haluaisin todeta, että meidän täytyy lähestyä asiaa rakentavammin eli ettemme katsoisi vain ainoastaan virheastetta. Kiitokset molemmille komission jäsenille siitä, että he korostivat juuri tuloshakuisuutta ja että he esittivät tähän liittyen esimerkkejä. Kiitokset myöskin vastauksista, jotka saimme kirjallisessa muodossa. Minun ei tarvitse lähteä niitä sen kummemmin käymään läpi. No, muutamia tietoja täältä uupuu, joten niihin voi palata tuonnempana. Mitä tulee tähän suorituskehykseen, me emme ole saanut, saaneet vielä tällaista kokonaisvaltaista kehitys, kehystä aikaiseksi. Meillä on olemassa avainindikaattorit ja ne löytyvät myöskin vuosittaisesta toimintakertomuksesta. DEFCO on kehittänyt oman järjestelmänsä ja minua kiinnostaisi kuulla, mitä tilintarkastustuomioistuin tästä asiasta on mieltä, eli siitä, että DEFCOlla on tällainen oma järjestelmä käytössä. Mutta huolestuttavaa on se, että me emme tiedä vielä sitä, että missä määrin nämä KPIt todellakin on linkitetty ruohonjuuritason hankkeisiin. Eli me emme tiedä, voidaanko hankkeiden tulokset linkittää näihin yleisiin tavoitteisiin, jotka on asetettu, joten voisitteko kertoa tästä hiukan enemmän? Komissaari Mimitsa viittasi onneksemme siihen, että tärkeässä asemassa ovat taistelu köyhyyttä vastaan, koska sitä kautta voidaan vaikuttaa myöskin äh, hallitsemattomaan pakolaisvirtaan. Kiitokset tästä ja minä uskon, että koko valiokuntamme odottaa nyt kaksi erityiskertomusta tilintarkastustuomioistuimelta. Niiden merkitys on tässä vaiheessa suuri, eli humanitaarisen avun vaikutus sekä kertomus EUn investointitoimet naapurusvaltioissa – ja kysyisinkin, että voiko tilintarkastustuomioistuin kertoa, milloin nämä erityiskertomukset meille toimitetaan, voidaanko ne huomioida myöskin vastuuvapausprosessissa. Ja komissiota kysyisin, että millä tavalla tämä ö, työ tilintarkastustuomioistuimen kanssa on edennyt. Yksi kysymys kansalaisjärjestöihin liittyen Minulle kerrottiin, että jotkut järjestöt ilmeisesti saavat EUlta tukea joidenkin hankkeiden yhteydessä, mutta kuitenkin ne eivät toimi aina EUn arvojen mukaisesti. Tehän viittasitte itse EU-arvoihin ja kysyisinkin, että oletteko tietoisia tällaisista hankkeista ja jos kyllä, niin miten olette puuttuneet tilanteeseen? Eli tämän verran kansalaisjärjestöstä. Onko aika vielä tarjolla? No niin, sitten koordinointi pääosastojen välillä. Tehän tiedätte, että kyse on tässä yhteydessä ulkosuhteista, mutta tavoitteen asettelu riippuu tahoista ja käytetään eri välineitäkin hyväksi tässä yhteydessä. DG, DEFCO, NIR, ECO, ulkopolitiikkavälineet on käytettävissä ja sitten meillä on olemassa vielä korkea edustaja ja sitten kannattaa muistaa kehitysyhteistyörahasto. Eli monet pääosastot käsittelevät tätä Global Europe-hanketta ja koordinointityö ei ole aina helppoa, joten kysyisinkin, että onko ongelmien tarkastelu ja työtaakan jako toimii tyydyttävällä tavalla vai pitäisikö tehdä jonkinlaisia muutoksia, jotta tulokset paranisivat? Mitä olette tästä mieltä? Ja sitten vielä yksi kysymys komission jäsenelle Haanille. Voisitteko kertoa enemmän Moldovan tilanteesta? Mitä komissio paraikaa tekee maassa ja miten varmistatte, että Moldovalle korvamerkityt varat käytetään ja onko niitä käytetty oikealla tavalla ja onko toivottu lisäarvo saadu, saatu saavutettua. Molemmille komissaarille seuraavalainen kysymys. Onko komissiolla tilastotietoa siitä, moniko sopimus on myönnetty ilman julkisia, ilman kilpailutusta kiire, kiireellisissä tapauksissa – Eli käytetäänkö jotain erityistä lähestymistapaa? Ja sitten ehkäpä viimeinen kysymys, ja sitten olenkin varmaan käyttänyt aikani hyväksi. Pienenä mummoni kertoi minulle, että säästä paras aina lopuksi. No ehkäpä nyt kylläkin huonommat uutiset jäävät lopu, loppuun, joten kollega Mimitsa, voisitteko kertoa enemmän tästä NG-tapauksesta? Uh, to our question number... ING-tapauksesta. Eli kirjalliset vastaukset annoitte kohdassa kysymykseen 22, mutta voisitteko kertoa enemmän asiasta, jos ette nyt voi kertoa siitä enempää, niin voisittekohan tarjota meille vastaukset mustavalkoisella, se olisi hienoa. Siinäpä alustukseni, ehkäpä myöhemmässä vaiheessa voin esittää lisää kysymyksiä, jos vaan aika antaa myöten. myöten. Oikein paljon kiitoksia. No niin. niin, en halunnut hoputtaa millään muotoa kollega. Haan, haluatteko taas aloittaa? Ää, äh, edelleen. Aluksi, mitä tulee yhteistyöhön niin sanotun Relax-komissioiden kesken, niin voisin sanoa, että yhteistyö sujuu hyvin, aina vaan paremmin. Tämähän on Junckerin komission äh, malli, että luodaan tällaisia klustereita. Ja ulkosuhteiden osalta menneisyydessä ja nytkin on niin, että on ollut tällaista yhteistyötä ja tämä koordinointi sujuu yhä paremmin. Mitä tulee sitten varojen käyttöön, minä olen tänään kollegoin kanssa antanut toimen lehdistöpidän siitä, mihin toimenpiteisiin me ryhdymme kumpikin jotta Syyrian kriisiä rahoitusvälinein voidaan myöskin käsitellä, siis sitä, mistä voidaan katsoa tulee vastuussa, mikä on välttämätöntä, ja kollega puhui Ekon puolelta, miten välittömästi voidaan antaa apua, ja missä taas sitten me voimme pitkällä tähtäyksellä ja keskellä tähtäyksellä toimia. Mitä tulee sitten näihin hätätila puuttumisiin ja suhde julkisiin hallintoihin. Olen valmis äh, tarkastelemaan tätä asiaa, tutkimaan sitä, olen kiinnostunut asiasta, mutta olettaisin kuitenkin nyt tämän aluksi jo, että tämä ohjelma pysyy kurissa, ohjelma pysyy kurissa, koska tästäkin syystä me pitkälti kanalisoimme varoja kansainvälisten järjestöjen, kuten YK-järjestöjen kautta, jotka paikan päällä ovat Äh, toiminnassa Syyriassa, Libanonissa, Jordaniassa, myös Turkissa. Ja siellä on asianmukaista henkilöstöä ja siellä me todellakin voimme sitä varojamme siellä käyttöön, koska ne, tätä kautta me tapahtuu kaikkein nopeimmin. Siitä huolimatta äh, kuitenkin olen kiinnostunut tutteliaisuudesta, jota te osoitatte. Voimme katsoa asiaa ja voin kertoa teille sitten, mitä havaitsemme. Moldovasta olemme keskeyttäneet kaikki maksut. Tämä on yksi esimerkki siitä, jossa voidaan toimia hyvin aikomuksen ja vuosi sitten. Moldova oli luokan paras oppilas niin sanoakseni. Siellä päästiin pisimmälle, siellä tapahtui eniten toimeenpanoa ja nyt meillä on jo viides pääministeri tänä vuonna ja tilanne on aika selvä. Me katsomme, mitä kansainvälinen on sanonut analyysissään. Kansainvälinen ei voi tulla paikalle, kun ei ole hallitusta. Romaniakin on keskeyttänyt kahdenväliset luotot. Tämä on tilanne. Siitä huolimatta olemme tietysti valmiita. Ja oletan, että parlamentin jäsenetkin ponnistelevat siihen suuntaan, että tapahtuisi sovittelua. Mutta tämä on tilanne, jossa tällä hetkellä ollaan. Mitä tulee sitten äh, suoritusindikaattoreihin, kaksi kommenttia. Toisaalta me olemme pitkälti alkuvaiheessa, mitä tulee, tulee toimeenpanoon ja soveltamiseen. Ja myöskin tuomistumen analyysi osoittaa tämän, ja me tulemme tässä harmonisoidusti DEFCON ja minun osastoni välillä katsomaan näitä suoritusindikaattoreita. Meillä on 9, Tefkolla on 18. En tiedä, missä sitten on järkeä, 9 vai 18 vai 5. Mutta järkevää kuitenkin olisi yhteisen lähestymistavan kehittäminen, niitä saman aikaan yhteisiä tuloksia, koska aika ajoin paikan päällä pitäisi samojen henkilöiden käyt- soveltaa näitä samoja asioita, olisi hyvä, jos he voisivat toimia saman mallin mukaisesti. Komissio Mimitsa. Ja sitten komission jäsen Mimitsa, olkaa hyvä. Yes. Niin, kiitoksia kovasti kommenteistanne. Hyvä esittely. Ja kysymyksistä kiitos myös, joita nyt olemme saaneet. Mitä tulee ylipäätään ulkotoimien koordinaation. Olen aivan samaa mieltä kollegani tässä sanoi, että kaiken kaikkiaan meillä on uusia työmenetelmiä käytössä komissiossa. Me todella sovitamme yhteen politiikan tasolla, toimien tasolla, johdonmukaisuuden nimissä, mutta myös ohjelmissa ja suorissa toimissa. kun ajatellaan, miten Euroopan unioni ylipäätään reagoi ulkoisen haasteisiin. Kehitysyhteistyössä se on erityisen tähdellistä, että koordinoidaan tarkemmin rauhan ja vakaustoimien kanssa, joita komissio suorittaa, mutta myös humanitaarisen puolen kanssa. Sikäli Tämä muuten on nimenomaan prosessi, jonka olemme käynnistäneet. Haluaisimme saada samanlaisen toimintaa kuin on rauhan ja vakauden aikaisemmin puolella ja myös humanitaarisen hätävuon puolella. Mitä on siellä saatu aikaan, niin tässä se myös pidemmässä kehitysyhteistyössä. Ja tämä on todella nyt käynnistetty kansalaisjärjestöistä noin yleisemmin ja miten ne voivat olla mukana ohjelmissa tai toimissa, jotka ovat vastoin EUn perusperiaatteita tai arvoja. Minä nyt tähdentäisin sitä, että EUn kehitysyhteistyöohjelmat ja hankkeet joutuvat noudattamaan tavoitteita ja sääntöjä, joita eri säädöksissä on. Kyse on Euroopan unionin perusperiaatteista, mutta myös velvoitteista ja sitoumuksista ihmisoikeuksiin. Kaikki tämä on mukana kehitysyhteistyössä, eli kuka tahansa järjestö tai rahoitusehdotus, joka on vastoin periaatteita ja sääntöjä, ei saa lupaa. Sitä paitsi meillä on myös hallinnollisia ja laadullisia tarkastuksia valintaprosessissa ja täytäntöönpanossa. paitsi että näitä säännönmukaisesti edustustostakin syynätään ja me eh, vaadimme myös säännöllisesti selvityksiä. Eli me voimme lopettaa rahoituksen jollekin järjestölle, kansalaisjärjestöllekin, jos käy niin, että tukikaudella ei enää noudateta rikkokaan meidän periaatteitamme ja sääntöjämme. Minulla ei nyt tässä ole esittää mitään konkreettisempaa tietoa yksittäisistä kansalaisjärjestelmistä hankkeista, jossa ehkä täytäntöpanossa rikottaisi periaatteitamme ja arvojamme. mutta on selvitä tämän yksikön kanssa, että vielä tiukemmin tähän tartutaan. On uh, IMG, uh, if, if I'm the, <laughs> the right. En tiedä, olenko oikein vastaamaan tähän kysymykseen IMGstä. Sen verran sanoisin, jos ajatellaan IMGn asemaa kun sehän on kansainvälinen järjestö. Ja Olaf puuttui siihen viime vuonna. DEFCO pääosasto ryhtyy varoitoimenpiteisiin välittömästi, josta IMG voitaisiin jättää ulkopuolelle välillisen hallintotyön. Olaf toimitti myös tutkinnan tulokset viime vuoden joulukuussa meille Komission yksiköt arvioivatkin Olafin kertomusta. Komissio kertoi Olafille, että kaikkia suosituksia ei noudateta. Komissio on mitä sitä mieltä, että väitetty oikeushenkilöiden puute IMGn kohdalla oli perusteeton. Olafin kertomuksen eri tekijät osoittivat, että IMG pystyy sopimuksia tekemään komission kanssa. Kun se on kansainvälinen järjestö, Olaf toimitti vielä uusia tietoja, joita me emme komissiossa tunteneet. Tämä osoittaisi myös meidän kannaltamme sen, että meidän täytyy ylipäätään vahvistaa kansainvälisten järjestöjen tunnustamismenettelyjä ja niiden asemaa. Tai muiden kumppaneiden asemaa, kun hankkeita me toteutamme. Näin teimme tänäkin vuonna. This case actually would contribute to the, uh... Tämän myötä itse asiassa voimme komissiossakin tarkemmin tulkita, mikä on jonkin kansainvälisen järjestön ja kumppanin asemaa. Olemme myös huomanneet, että täytäntöönpano käytännöt IMGssä eivät oikein perustelleet takaisinperintää täytäntöpanohankkeessa. Siksi komissio ei noudattanut suositusta periä takaisin varoja. Suostumme kuitenkin tarkkaan seuraamaan nykyisten hankkeiden täytäntöönpanoa IMGn kanssa. Hätätilanteesta puheen ollen sitten, niin oikeastaan minä jo alustuksessa siihen suuntaan viittasin, että joissakin hätätilanteissa ei meillä ole tarjouskilpailua. Puitesopimuksissa kansainvälisten järjestöjen kanssa, varsinkin YK järjestelmän puitteissa – tai miksi kansalaisjärjestöjen kanssa myös, kun meillä on kumppanuus, sopimuksia kansalaisjärjestöjen kanssa, kaikkia muuten 190 nimenomaan hätähankkeita varten. Näin tehdään muutenkin järjestöjen kanssa. Kuitenkin aina kumppanuussopimusten puitteissa, Punaisen Ristin kanssa esimerkiksi. Eli voimme kyllä toimittaa teille kirjallisesti vielä yksityiskohtaisempia vastauksia liittyen hätämenettelyihin, kun hanke annetaan jollekin. Next auf der Rednerliste ist der... Ja seuraavana edustaja Pipa. Ja, schön, Frau Vorsitz. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minulla olisi kysymys aluksi komissionisen sen Haanille. Hyvä Johannes, sinä olit joskus minut, nimittänyt minua kiduttajaksi. Se on varmaan suurin kunnianosoitus, jonka voi saada budjettivalvonnan valiokunnan jäsenenä, jos komission jäsen tätä sanoo, niin se on tietysti todella upeaa. Kiitos vain. Haluan nyt pysyä uskollisena tälle annetulle nimitykselle ja esittää kysymyksen, joka koskee tätä liittymistä edeltävää tukea ja nimenomaan komission näkemystä, siis nimenomaan Turkin osalta, mitä Turkissa tapahtuu näiden varien osalta. Minä olen itse ollut jossain vaiheessa esittelijänä Turkin äh, liittymistä edeltävien äh, tukien osalta. Ja silloin tilastustumistumien kertomuksessa kerrottiin, että varoja käytettiin kaikkiin mahdollisiin hankkeisiin, tavallisiin maataloushankkeisiin ja niin edelleen, mutta ei suinkaan siihen, että miksi eurooppalaista lainsäädäntöä saatettaisiin Turkissa eteenpäin. Nyt äh, tässä on tapahtunut tiettyä kehitystä, mikä liittyy pakolaisiin ja sitten näihin äh, liittymisteltäviin tukiin. Mikä on nyt teidän arvio, mikä koskee ne varojen käyttöä? Sitten kysymys komission jäsen Mimitsalle. Minulle ei ole täysin selvää. Te arvostelitte sitä, että virhetaso on teillä noussut siksi, että tilintasostuomioistuin käyttää, soveltaa eri menetelmiä. Siis tutkii kahdenlaisia asioita, jotka eivät oikeastaan ole yhteydessä toisiinsa. Ja tästä jotenkin on sitten seurannut se, että virhetaso on noussut. Näin minä ainakin tämän ymmärsin. Haluaisinkin nyt tässä kyllä asettua suojelemaan tilintustuomiota, koska aina kun se alkaa lähetellä, lä, lä, käsitellä asioita eriytyneemmin, silloin tulee jotakin uutta esille ja silloin tietenkään ei voida koskaan toimia liian yksityiskohtaisesti, jos halutaan etsiä syitä virhe, virheisiin. Tämä on minusta hyvin järkevä lähestymistapa. Mutta miksi virhetaso on noussut 3,8 prosenttiin? Tätä te ette vielä sanne, te vain kuvasitte meille tämän tilastollisen vaikutuksen. Missä tämä on sisällöllisesti? Mitä ovat sisällölliset syyt, jotka ovat johtaneet siihen, että virhetaso on noussut? Ja sitten vielä poliittinen kysymys. Komission jäsen yleis, yleis kuva siitä, mitä Afrikan maissa tapahtuu. Teillä on sellainen. Eurooppa on nyt sopauttanut paljon varoja auttaakseen näitä maita. Tähän liittyy tietysti paljon vastuuta. Me luotamme, te luotatte kansalaisjärjestöihin. Eikö nyt olisi jo aika, kun ajatellaan tätä kasvanutta vastuuta, että myös eurooppalaiset virkamiehet valvoisivat kansalaisjärjestöjä, koska ei niissäkään kaikki ole sataprosenttisen puhdasta eivätkö eurooppalaiset virkamiehet paikan päällä voisi ottaa enemmän vastuuta? Toinen kysymys. Itävallassa, Saksassa, muissakin maissa sanotaan, me eurooppalaisina torjumme syitä, jotka aiheuttavat pakolaisvirtoja, myös pako- kehitysavulla Afrikan maissa, siinä mielessä, että me investoimme kouluihin, sairaaloihin, liikenneinfrastruktuuriin ja pyrimme tätä kautta myöskin vakauttamaan näitä maita niin, että ihmisen olisi syytä lähteä pakoon. No, te kuvasitte hyvin pitkän tähtäyksen ohjelman, mutta miten varat johtavat todellakin siihen, vaikutus johtaa siihen, että todella tulee vähemmän pakolaisia Eurooppaan? Voisitteko kuvata tätä hiukan? Siis jos ajatellaan joitakin, joidenkin jäsenvaltioiden odotuksia nimenomaan Euroopan unionin suhteen, etteivätkö nämä olisi kenties liian korkeita nämä odotukset, liian suuria nämä odotukset, koska onko niin, että näillä rahoilla saadaan riittävästi aikaan ja onko rahoja ylipäätään tarpeeksi? Ja seuraavana Ajala. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti rouvalla Markille tilintarkastustuomioistuimesta ja myös komission jäsenille näistä kaikista tiedoista. Minä aivan aluksi haluaisin kysyä rouvalla Markilta, koska minä pidän hyvin tärkeänä teidän näkemystänne ja tuomistaminen näkemystä. Haluaisin paremmin ymmärtää, miksi tässä on jätetty ulkopuolelle nämä kaksi pilaria, jos niitä itse voi kutsua kun globaali Eurooppa rahoja myönnetään, siis nämä varat, jotka menevät budjettitukeen tai jos on avunantajia useampia. Historiallisesti ottaen nimen omaan olemme näiden parissa tehneet työtä ja siinä olisi ehkä hyvää haastetta – myös kirjanpidon parissa. Ei se sinällään ole huono ajatus, mitä, minkä te esititte, kun ajatellaan yksinkertaistamisen tavoitetta, mitä on toteutettu muuallakin eri suosituksissa, joita olette tehneet. Ja haluaisin ihan paremmin vain ymmärtää, miksi nämä nyt on jätetty ulkopuolelle, kun on laskettu näitä kahta pilaria. Ja sitä paitsi kun niiden osuuskin on aika iso. Ehkä vähän sekoitan asioita tässä, mutta haluaisin Luin tätä kyllä, mutta en ihan tarkkaan ymmärtänyt. Tämä ensimmäisenä. Sitten toiseksi haluaisin ymmärtää myös seuraavaa paremmin. Tässä on ikään kuin tällainen joululahja, tämä, että tulosten perusteella kaikkia pidetään, pitää toteuttaa. Pitäisi tietää, mitä tavoitellaan. Mutta tässä tulee sellainen tavoite, joka on jo menneen talven lumia, kun Rova Georgiva esitti ihan toisenlaisen hankkeen. Ja me tiedämme, että ne, jotka ovat tätä suunnitelleet ja vuosia toteuttaneet, niin he tietävät, mitä vaikeuksia tässä on käynnistämisessä, niin että saadaan aika jonkinlainen yhteisymmärrys myös mittaustikuista, indikaattoreista, jotka on totta kai oltava käytössä jo ennen kuin mitään määritelläänkään, koska jos, jos aina eri tahoilla on erilaisia indikaattoreita, No olisi hyvä, että jotain myönteistä saataisiin aikaan, että voidaan jotenkin perustella myös kaikki nämä määrärahat. Tässä ehkä unohtuu tämä tärkeä väline. Minä ottaisin myös ennaltaehkäisyn esille. Jos ajatellaan, mitä komission jäsenet molemmat totesivat, että tästä jo indikaattorita parissa työtä tehdään. Eilenkin oli puhetta tästä, kun kuulimme alustuksen sen pohjalta, mitä Rova Gresle oli laatinut puolestaan edustustujen kertomusten pohjalta. Ja siellä on ikään kuin tällaiset absoluuttiset indikaattorit ikään kuin mitään muuta olisikaan olemassa. Tässä ihan pää pyörii, kun käytetään indikaattorit, jotka eivät ehkä olleetkaan ne oikeat, joiden pohjalta tulevaisuutta muokataan, vaan jotain hyviä käytäntöä mutta niistä pidetään kiinni kuitenkin. Se olisi ainoa mittatikku. Haluaisin nyt kysyä teiltä suoritusindikaattoreista, joita te jo käytätte, mitä ne ovat, ja sitten lähettilätkin käyttävät omissa toimintakertomuksissaan. Siis nehän eivät ole mitään arvioita sinällään kirjanpidon tai tilintarkastuksen kannalta. Niin minä haluaisin kysyä, miten te voisitte ehkä lähettää niitä kohtia, joita kuvittelemme tulevan käyttöön jatkossa indikaattoreina, kun tulosperusteisesti arvioidaan. Haluaisin tästä jotain, koska tässä mennään ikään kuin ei luistimilla jäällä, vaan meillä on ikään kuin rullaluistimet jäällä. Minulla tulee vähän sellainen vaikutelma, että tämä käy kovin mutkikkaaksi sikäli, että tässä käytetään indikaattoreita sellaisia varten, joita varten niitä on luotu. Olisi hyvä tietää, että lähettilätkin tietävät, että käytetään A, B ja C näitä, ja voitaisiin tehdä työtä vähän vastuutuntoisemmin. Ja sitten vielä konkreettisempia kysymyksiä. Minä haluaisin kysyä Tunisiasta. Minusta, kun olemme tehneet työtä paljon Pohjois-Afrikassa ja tiedämme, mikä siellä tilanne muutenkin on, Meillä nimittäin oli tässä pari päivä sitten Ar- a- a- Algerian, Tunisian ja muiden lähettiläiden kanssa tapaaminen ja, ja siellä vähän valiteltiin sitä, että ne varat, joita on käytetty osana yhteistyötä Euroopan ja eri maiden kanssa, eivät oikein saavu asianmukaisella tavalla. Eli kun Osin oli maksettu, mutta suuria osia oli jäänyt tulematta. Tässä tilanteessa, varsinkin jos ajatellaan Tunisiaa, kun halusimme, että se oli vähän niin kuin kruunun jalokivi, että siellä nyt olisi päästy eteenpäin kohti demokratiaa islamilaisessa maassa, kun ettei luottamusta vielä oli siellä kadotettu, että no, voisi tarkkaan mietitty, miksi tästä on niin paljon valitettu. Onko tässä jotain erityistä ollut kuviossa mukana? Ihan konkreettisesti Tunisiassa, mutta myös ehkä laajemmin tuolla Algeriassakin on vähän samantyyppistä. Että Turkki menee yhtäkkiä miljardeja ilman, että kuitenkaan on edes pystytty vastaamaan niihin sitoumuksiin, joita on muiden Pohjois-Afrikan maiden kanssa, jotka kyllä tekevät myös omat kotiläksynsä ihan hyvinkin, kun ajatellaan kehitystä ja huomiota pakolaisiin, niin sitä tunnustusta ei sinne sitten anneta. Haluaisin tietää, miten tässä on käynyt. Tämä koskee myös yhtiö, yhteistyötä lähi palestiin jatketaan palestinalaisten islaisten kanssa käytävää kaupallista yhteistyötä ja nyt me olemme ryhtyneet tiettyisiin toimenpiteisiin. Esimerkiksi se, että jotkut asutukset ovat laittomia ja sitten tuotteitakin merkitään. Haluaisin vain tarkemmin tietää, miten te eri politiikan lohkoillanne yhteistyössä, naapuruspolitiikassa, jotenkin tehdään koordinaatiota työtä kaupallisten toimien kanssa koska toki näilläkin on oma vaikutuksensa siellä paikan päällä. Sitten lopuksi vielä Moldovasta. Siitäkin on jo puhuttu. Haluaisin tarkemmin tietää ihan noin aikataulun takia, koska siellä on painostusta tapahtunut, kuten tiedätte varsin hyvin. Olisi hyvä tietää, ettei tule sitten ongelmia, kun tässä on miljoonia kadonnut. Ja lopuksi kun te olette tehneet erilaisia arvioita ja taulukoita esittäneet, niin 2015 viimeinen neljännes on jo käynnissä arvioinnin osalta ja haluaisin tietää, kuinka pitkälle sinä on päästy. Kollegi Czarnecki is the next. Ja seuraavana edustaja Czarnecki, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia en kommentoi viime sunnuntaisen huippukokouksen tuloksia. Kollega Ajala Sender esitti mielenkiintoisia asioita. Ensinnäkin kiittäisin kollega Lamarkia ja hänen tiimiään mielenkiintoisesta alustuksesta, tärkeästä alustuksesta tämän keskustelun yhteydessä. Kiitokset myöskin komissaareille vierailustaan. Yksi kysymys komission jäsenelle Mimitsalle. Haluaisin kiittää teitä antamistanne vastauksista kirjallisiin kysymyksiimme, mutta kaipaisin lisää selvityksiä kansalaisjärjestöille annetuista varoista ja miten tätä valvotaan komission toimesta. Eli jatkaisin siitä, mitä kollegat Lava, Jova ja Piperkin kysyivät. Eli mitä komissio käytännössä tekee tarkistaakseen varojen jakoa ja käyttöä? Kiitoksia. Ja, Vielen Dank, ich habe mich sehr... Paljon kiitoksia. Niin minäkin itse pyysin puheaikaa. Olisi hienoa, jos nämä alustukset saataisiin mustaa valkoisella, vaikka sähköpostitse. Myönnettäköön alustuksesta puuttui komissarien omat näkemykset. Eli oletteko tyytyväisiä vuoden 2014 saavutuksiin? Eli tämä ensimmäisenä pyyntönä ja komission jäsen Haan. Kysyisin teiltä seuraavaa. Viime vuonna meillä oli pienoinen yhteenotto tähän kollegalla Markin viittaamaan asian liittyen, eli rikkomukset varainhoitoasetusmääräyksiin liittyen. Ja siteraan Lamarckia, hän, hän totesi alussa, että on maksettu ilman kuitteja. No, mikä sen hauskempaa, sitähän kaikki haluavat. Ja sitten luvattiin, että tästä mekanismista luovutaan, mutta ilmeisesti tämä vain on toistunut. Parlamentti on päättänyt toukokuussa tästä toiminnasta, mutta Muistaakseni tammikuussa asiaa käsiteltiin jo, joten olisi voinut olettaa, että jos tämä ei kerran saa mennä näin, niin asian toiminnan on loputtava. Mutta miksi tämä kestää näin pitkään? Tämä on aivan mahdoton tilanne. Eli me emme voi luottaa siihen, että kun sanotaan, että toimista on luovuttu, että todellakin niistä on luovuttu. Ja kysyisinkin kollega Lamarkilta, että mistä maksuista on kyse, eli onko viime vuoden toukokuun jälkeen tapahtunut tällaisia maksuja ilman sen kummempia tositteita? Siinä ensimmäinen kysymys komission jäsenelle Haanille ja sitten toinen kysymys. Tehän vastasitte myöskin aluepoliittisista asioista ja tunnette jäsenvaltion kurjuuden aluehallinnon puolella. Ja jos katsotaan Serbian ja Bosnian suuntaan alle yhden prosentin virheasti, no Mistä he onnistuvat, kun muut eivät siihen kykene? jäsenvaltiotasolla vai onko meillä vain vääriä jäsenvaltioita unionissa? Eli näin voisimme välttyä siltä kurjuudelta, jossa, jonka keskuudessa jäsenvaltiot tällä hetkellä elävät. Sitten kollega Haan, seuraavanlainen kysymys. Ulkoisen avun toteutumiseen liittyvät kertomi, kertomukset, jotka ovat suurlähettiläiden laatimat, niin kävin ne läpi ja kävi ilmi, että on olemassa hallintoväline, jota pääosasto NIR ei käytä laisinkaan. Ja toivoisinkin, että tätä tärkeää hallintovälinettä hyödynnettäisiin. Tällä hetkellä me emme voi oikeastaan tarkastaa näiden edustustojen toimia, koska indikaattoreita käytetään vain puutteellisesti, mutta ne ovat todellakin tarpeellisia indikaattoreita, koska tietenkin meidän täytyy tietää, mitä me tarkastamme. Sillä jos indikaattoreita ei ole, niin eihän suurlähettiläs tiedä laisinkaan, mitä hänen on tehtävä. Hän vain sanoo, että kunhan rahat pannaan palaamaan, niin no onhan sekin indikaattori. Eli kyllä mielestäni olisi paikallaan, että DG Niirissä tiedetään, mitä suurlähettiläät tekevät ja suurlähettiläät pitäisi tietää, mitä he itse tekevät. Sellainen kysymys teille ja sitten kysymys myöskin komission jäsenelle Mimitselle. En oikein ymmärtänyt kaikkea IMG liittyvää Ilmeisesti tässä nyt on lähetty tätä asiaa käsittelemään väärinpäin. Miksi nyt asia käsitellään tällä tavalla? Onko nyt tilanne sellainen, että voiton vie aina se, jolla on yhteyksiä komissioon. Kyllä minua yllättää, että komission, Olafin tarkastus ja huomioimatta mutta, ja komissiossa ei muutakaan kysymyksiä sillä tavalla noterata kuin pitäisi, ainakin näin tulkitsin teidän sanan, joten kysyisinkin, että mitä tulee kysymykseen 22, niin kyllähän te voisitte vastata tähänkin kysymykseen. Minusta ne on erittäin epämiellyttävää, että näin on päässyt käymään. Ainakaan minä en ole tyytyväinen tähän. Ja sitten vielä kollega Schmidt. Mutta onhan meillä vielä sitten tämä EDF-asia erillisenä asiana. Kollega Smith. oli e olisi kysymys, jotka liittyvät kehitysrahastoon, mutta ensin kullessani mm, tässä nousi mielessäni esiin kysymys, joka liittyvät EUn tavoitteisiin, komission tavoitteisiin, komission yhteistyö, koordinointi neuvoston kanssa ja muiden kanssa neuvoston tavoitteet. Olen usein otteeseen kuullut komission äh, taholta, että eri osastot nyt vetävät sama, samaa köyttä. Onko nyt, ajatellen tilannetta, joka meillä Euroopassa on, siis pakolaiskysymys, onko nyt muita uusia tavoitteita, jotka ovat sellaisia, että niihin todellakin tartutaan yhdessä, ja millä tavalla ne vaikuttavat siihen, mitä tähän mennessä on tehty? Kollegi Ali, bitte. Edustaja Ali. Уважаеми господа комисари. Kiitos. Komission jäsenet, Rovala Mart, haluaisin kiittää kaikista näistä tiedoista, joita meille varsin tyhjittävästi tarjottiin, mukaan lukien myös tilintarkastustuomioistuimen kertomus. Ensinnäkin haluaisin onnitella komission jäseniä siitä, että he ovat koordinoineet lähestymistapaansa. Jos ajatellaan ulkopolitiikkaamme tai kansainvälistä yhteistyötämme ja myös naapuruspolitiikkaa. Varsinkin Johannes hani ja Hanulaisin onnitella myönteisestä roolista unionin laajenemisessa ja myös autettu maita valmistautumaan jäsenyyteen. Hiljattain komission jäsen Haan esitteli uuden paketin, joka liittyy myös tähän hyvin hankalaan kansainväliseen tilanteeseen, jossa komissio työtä tekee. Eli se on meille nyt esitelty. Minulla olisi useitakin kysymyksiä kun todella pidetään mielessä tämä uusi lähestymistapa, jota rouva Georgieva on nyt ajanut. Eli tulosperusteinen budjetointi. Miten me käytämme unionin varoja tässä yhteydessä? Haluaisin tietää, miten me mittaamme edistystä yksittäisissä maissa. Esimerkiksi nimenomaan kohti liittymistä. Tiedämme, että perinteinen lähestymistapa on avata lukuja ja saattaa ne päätökseen, mutta kyllä tähän liittyy poliittinenkin ulottuvuus. Mitä mieltä olette siitä, että käyttöön otettaisiin joitakin indikaattoreita, joiden perusteella tehtäisiin auditointia maissa ja selvitettäisiin niiden edistymistä. Ja kun nyt tässä sanon indikaattorit, niin totta kai tarkoitan sitä, että me tarvitsemme jotain sellaista, jolla on hyvä perusta, kestävä perusta ja jotain sellaista, joka nimenomaan heijastelisi yksittäisen maan etenemistä kohti liittymistä. Emme mene tässä nyt yksityiskohtiin, tiedän, että se on pitkä prosessi. Milloin tahansa on ongelmia, konflikteja, niin meidän pitäisi vain tiivistää meidän valvontaamme, kuten täällä on todettukin. Tämä riittäköön. Ja, ich möchte mit äh, Frau Lamar vom Recht. Niin, kollega Lamarck, voisitteko vastata myöskin esittelijän kysymyksiin? Varmaan meidän täytyy vielä toinenkin kysymys-vastauskierros käydä. Kollega Lamarck, olkaa hyvä. Le président. Concern... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin virhetaso meidän laskelmamme siltä osin. Haluaisin lyhyesti muistuttaa teille, että tämä menetelmä liittyy perussopimusvelvoitteisiin, joiden mukaan tilintarkastustuomioistuminen täytyy antaa lausuntotileistä ja selvittää laillisuus ja säännönmukaisuus tilien taustalla olevissa tapahtumissa aikaa. Omaperäinen määräys, sellainen kai on olemassa vain Euroopan unionissa, eli tässä täytyy selvittää tilien vahvistaminen, ja, mutta selvittää myös säännönmukaisuus. Mitä sitten tulee virhetasoon, niin se perustuu niihin tapahtumiin, joita me olemme pitäneet epäsäännönmukaisina, jotka me olemme pystyneet ilmaisemaan kvantitatiivisesti ja käyneet läpi ne hyvin tarkkaan suhteessa yhden vuoden tileihin. Ei se tarkoita sitä, ettei joidenkin kohdalla virheitä olisi voitu sitten myöhemmin korjata komission voimien, Jopa näissä joissakin tapauksissa näin onkin tehty. Komissio on tuonut esillekin oikeutetusti sen, että jos mietitään ihan sopimusta loppuun asti, niin silloinkin voidaan aina virheitä korjata. Mehän tarkastelemme vain jotain tiettyä erityistä hetkeä, liittyen varainhoitovuoden tilien toteuttamiseen. Tästä syystä virhetasomme poikkeaa jäännösvirhetasosta, jonka pääosa DEVCO on laskenut, koska se koskee eri ajankohtaa. Menetelmämme ovat erilaiset siis. Ja kukin virhetaso lasketaan ihan asianmukaisesti ja järkevällä tavalla, noudattaen kunkin omaa menetelmää, joka nyt ei ole todellakaan sama. Devko nimittäin haluaa odottaa, että tapahtumat hoidetaan loppuun asti. Me emme puolestaan sitä voi tehdä, koska on, menetelmänä on mikä on. Ja kuten totesimmekin, me olemme sitä mieltä, että DEFCON tekelmät, virhetasolaskelmat jäännösvirheistä jää kuitenkin senkin jälkeen, kun tarkastukset on hoidettu. Ja Totta kai se on alhaisempi kuin meidän virhetasomme, koska pääosastolla on aikaa odottaa operaation loppuun asti ja sitten miettiä, mitä tehdään. Siis olisi hyvä palauttaa mieleen, että virhetaso liittyy ensinnäkin virheen ilmaistavuuteen kvantitatiivisesti. Sitten siellä on tukikelpoisuusperusteet, julkisten hankintojen menettelyt. Ja kun nämä ovat ilmaistavissa kvantitatiivisesti, niin saadaan aikaan tämä virhetaso. Siksi me olemme pystyneet kvantifioimaan virheitä, jotka liittyvät Turkille liittyihin maksoihin, koska ne olisi voitu korjata. Eli siellä oli tiettyjä merkittäviäkin heikkouksia, koska komissio pystyi hoitamaan tilit, eli hyväksymään sen mukaan, mitä oli arvioitu, eikä todellisten kulujen pohjalta. Ei tässä siis rikota pelkästään varanhoitoasetusta, myös että olisi voinut ajatella, että se johtuu siitä, että komissiolla olisi ollut aikaa korjata virheet ja varmasti olisi sen tehnytkin ennen sopimuksen päättymistä. Mutta niissä tilanteissa, joita me tarkastelimme sinä ajankohtana, kun niitä tarkasteltiin, oli virheriski olemassa. Se rouva puheenjohtaja, siellä oli kaikkiaan 96 miljoonaa euroa myös seuraavana vuonna. Eli operaatiossa on olemassa riski, joka saattaa johtaa siihen, että komissio tekee korjauksen, jos tajuaa ongelman. Siksi olimmekin sitä mieltä, ja pääosasto kuuntelikin meitä, että on erittäin tärkeää, että niitä sääntöjä, joita noudatetaan komissiossa, noudattaisivat myös varanhoitoasetusta ja etteivät virheet toistu, kun koskaan ei tiedä, huomatako niitä vai ei. Eli vakava riski on olemassa. Virhetaso on siis nähtävänä, nähtävä osana jotain tiettyä ajankohtana tehtävää tarkastusta. Eli Kyse on nimenomaan tilien toteuttamisen vilpittömyydestä. Siinä noudatetaan normaalia tilintarkastusmenetelmää, mutta sekin on nähtävä yhtenä indikaattorina mahdollisista heikouksista valvontajärjestelmissä, joita ehkä kannattaisi miettiä. Sitä paitsi meidän komissiolle tekemistämme suosituksissa nähdään, että yleensä vastaus on myönteinen ja totta kai, jos heikkous nähdään, niin meillä on varmasti samat tavoitteet. Eli taata se, että operaatiot tapahtuvat säännönmukaisesti. Sitten suorituksista. Haluaisin, haluaisin muistuttaa, että sääntöjenmukaisuus mukaisuus vain yksi osa tätä suoritusta. Ja me emme saa aikaan tehoa eikä vaikuttavuutta, eli noudateta sääntöjä tilintarkastustuomioistuimissa me olemme aivan samaa mieltä parlamentin kanssa, että meidän täytyy enemmän korostaa suoritusta. Näin mekin pyrimme tekemään, ei pelkästään vuosikertomuksissa, jos ei sitä siellä käsitellä, mutta myös erityiskertomuksessa. Niin, en vastannut Rova Ela Sanderin kysymyksen virhetasosta liittyen budjettitukeen tai usean avunantajan hankkeeseen liittyen. Mietitään, mikä on vuosikertomuksen tarkoituksena, eli selvittää sääntöjen mukaisuus nykyisten sääntöjen pohjalta, ovatko menot tukikelpoisia, noudatanko kaikkia sääntöjä. Näissä molemmissa tapauksissa me emme pysty selvittämään, onko tapahtunut sääntöjen mukaisuutta siitä syystä, budjettituessa komissio puuttuu yleisellä tasolla jonkin tuen saavan valtion kohdalla tietyn kriteerin totta kai, ja sitä noin vain tehdä. Mutta kriteerit eivät vastaa, tai siis me emme pysty niihin tutustumaan samalla tavalla kuin kun meillä on julkisiin hankintoihin liittyviä sääntöjä esimerkiksi. Heillä on tietty harkinnanvara olemassa, siksi me Meillä ei ole mitään tekstiä tai sääntöjä pohjana, jotta pystyisimme arvioimaan, onko tuki hyödyllistä vai ei. Me tiedämme varsin hyvin, että joissakin maissa kaikkia kriteereitä ei voida täyttää. Voidaanko siinä välttää sitten auttamasta maita, jotka ovat kehitysmaita ja haluavat hallinnon kykyä lisätä teknisesti ottaen siis, kun vuosikertomuksen menetelmä on mikä on. Me emme pysty sääntöjen mukaisuutta selvittämään näissä tuissa siinä muodossa, mitä komissio niitä on antanut. Onko tapahtunut vakavampiakin virheitä, niin se edellyttäisi pystyttäisi selvittämään, että mitä maksatuksia on tehty ja me emme sit pysty tekemään. Sen sijaan me pystymme kyllä budjettitukea selvittämään – me olemme jo yhden kertomuksen tästä laatineetkin. Muissa kertomuksissakin on budjettitukea selvitetty yksityiskohtaisesti tai yleisemmin. Ja me voimme kyllä mennä paikan päälle, katsoa kriteereitä ja edistystä ja sitten voidaan määritellä. No totta kai Alankovaa, Syyrisen kuningaskunta ovat myös arvioineet budjetitukia omalta osaltaan, mutta vuosikertomuksessa ei. Teknisesti ei ole tavallaan koskaan sääntövastaisuutta, vastaisuutta, kun ikään kuin ei ole mitään sääntöä olemassa, ikään kuin on esimerkiksi ALV-maksuissa tai julkisten hankintojen määräyksissä tai vastaavissa operaatioissa. Tämä koskee myös usean avunantajan apua, koska komissio antaa oman osuutensa rahastoon, esimerkiksi YK puitteissa, mutta siellä on useita avunantajia mukana. Euroopan unioni on merkittävä tekijä, kaikkein suurin avontaja maailmalla. Mutta usein kuitenkin yhteistyössä muiden kanssa. Siksi ei ole kyse erityismenoista, joita osoitetaan johonkin erityisiin hankkeisiin, jotta voitaisiin tukikelpoisuutta selvittää. Kyse on yleisestä rahastosta, jossa on useita osallistujia. Eli teknisesti emme voi löytää virheitä koska se onnistuu vain, jos tehdään erityistilintarkastus jossain tietyssä operaatiossa. Yleensä olemme kyllä tätä jo tarkastelleetkin. Usein otteeseen olemme todenneet, että teknisesti nämä hankkeet eivät koskaan voi tulla meidän kvantif- kvantitatiivisesti ilmastossa olevien virheiden piiriin. Ja parlamenttikin on pyytänyt virhetason arvioimista, koska tietenkin tässä otanassa on tietenkin tietty osa, jossa ei ole koskaan mitään virhettä. Siksi pidimme hyödyllisenä sitä, ettei mitään keinotekoista virhettä suoruveta laskemaan, vaan että nimenomaan kerrotaan, mitä virheitä ja riskejä on olemassa silloin, kuin komissio voi korjata. Ainakin siinä muodossa, kuin olemme tuoneet esille vuosikertomuksessa. Vieretaso on tietenkin jossain määrin indikaattori myös siltä hetkeltä, jolloin olemme tehneet tämän tarkastuksen. Ja onko virheitä tehty, kun ei ole noudatettu sääntöjä tai säännössä on ongelmia. Se on tavallaan pikaotos tietystä hetkestä. Sitten suorituksesta vielä. Todellakin tilintarkastus Tuomioistuimen huolena on kehittää tätä myös vuosikertomuksessaan. Tehän tiedätte, siellä on oma lukunsa aina liittyen Euroopan unionin talousarvion lisäarvoon ajatellen suoritusta. Tätä työtä me teemme aivan säännönmukaisesti myös meidän erityiskertomuksissamme. Silloin nimittäin pystymme jonkin maan kohdalla, jonkin tietyn operaation kohdalla – miettimään tehoa ja vaikuttavuutta. No minun tehtäväni ei ole tietenkään lausua suorituskyvystä komissiossa, mutta ehkä on hyödyllistä todeta, että monissa erityiskertomuksissa, me olemme todenneet myös vuosikertomuksessa, niitä... Anteeksi, rouva ette vielä vastannut esittelen kysymykseen, joka liittyy erityiskertomuksiin maahanmuutto- ja pakolaiset. Vous avez évoqué deux rapports. Otit esille kaksi erityiskertomusta. Yksi liittyy riskeihin siihen, kun komissio on omaksunut suoritusperusteet lähestymistavan, se on juuri annettu, että se voidaan aika pian esittää teille ja viestimille – se on jo hyväksytty kyllä meillä. Todellakin siitä käy ilmi, että suoritusperusteinen lähestymistapa edellyttää parantamista. Se on muissakin erityiskertomuksissa tuotu esille. Sitten maahanmuutto erityiskertomus, joka liittyy ulkoisen ulottuvuuteen komission maahanmuuttohankkeessa, vaikkakin nyt on kyse hankalasta tilanteesta, niin Sinällään ei puututa pakolaisasioihin. Kertomus johti vähän ristivetoon aika hankalaankin, hyvin perusteltuun ajatusten vaihtoon komission kanssa. Ja sitten tilintarkastustuomioistuin käy sen läpi uudelleen 10. joulukuuta. Tästä lopullinen päätös tehdään ensi viikolla tuomioistuimessa, siis toisessa käsittelyssä, kun ensimmäinen käsittely on jo hoidettu. Ce serait donc vrai que le... Eli pitää paikkansa. Eli tarkasteltava päättää, mitä tarkastaja tekee. Edustaja komission sen Haan, olkaa hyvä. Kiitos. Markus Pipiläisen sanoi, että näyttää siltä, että me kumpikin teemme mahdottoman mahdolliseksi se, että tällainen kiduttaja nyt sitten lyödään ritariksi, niin se on näin mahdollista sekin. Niin, niin tämä kysymys Turkista on tehtävä ero liittymistä edeltävän tuen ja niiden valojen välillä, varojen välillä, joilla pyritään edistämään nykyisestä pakolaistilanteesta selviämistä. Tämä tämä budjetti on sellainen, että sillä on olemassa selkeät puitteet vuosille 2014-2020 muistaakseni se on 4-4,5 miljardiin euroa. Ja tavoite, mitä näihin varoihin tulee, sama koskee muitakin ehdokasmaita, on yksinkertaisesti tehdä investointeja, jotka kohdistuvat julkiseen hallintoon ja infrastruktuuriin. Toisin sanoen maa lähes otetaan lähemmäksi eurooppalaisia standardeja. Jokaisen maan kanssa sovitaan ohjelmassa, joka tavallisesti on kolmivuotinen päinvastoin kuin rakennerahastoissa, jossa olisi puhe kokonaisuudessaan näistä seitsemästä vuodesta, vaan kolmesta vuodesta. Ja sitten katsotaan, mitä eri aloilla on tehtävissä. Eri maissa on eri painopisteitä riippuen siitä, mitä ajattelemaan sitä tulevaisuutta, jäsenyyttä, mitä puutteita on ja sitten asianmukaisesti käytetään varoja. Turkin tapauksessa, kuten muidenkin maiden tapauksessa, ei ole mitään muutoksia siinä, miten tällä rahoitusjaksolla toteutetaan tätä rahoitusta, mikä sen suuruus on. Jakson alussa on suuntaantava ratkaisuja sen tehdään budjettia tämän mukaisesti. Tämä on sitten löyty lukkoon. Tilanne on sitten toisen näköinen, kun pohdimme asiaa, joudumme tekemään päätöksiä siitä, miten suhtaudumme ajankohtaiseen pakolaiskysymykseen. Kysymys on jos siitä, että mistä sunnuntaina puhuttiin, että täytyy olla lisärahoitusta budjetin osalta ja myöskin ylimääräistä rahaa jäsenvaltioita, koska muuten ei voida tällaisia ennennäkemättömiä, arvaamattomia rahoitustarpeita saada asianmukaisesti hoidettua. On muuten tärkeää se, että täytyy tehdä ero pakolaisten ja maahanmuuttajien välillä, sillä pakolaiset tulevat sota-alueelta tai ovat poliittisia pakolaisia. Maahanmuuttajien aikomukset ovat enemmänkin taloudellisia. He haluavat muuttaa elinolosuhteitaan, toisin sanoen parantaa niitä. Mitä Tunisiaan tulee, vuoden alussa on ollut maksuviivästyksiä, joka on, jotka ovat johtuneet naapuruusasioiden äh, yhdistämisestä laajentumisen pääosastoon, tähän uudeksi pääosasto, uudeksi pääosasto Nieriksi. Ja seurauksena on sitten äh, nähdä, että monet maat nyt näkevät, että he näkevät rahan, saavat rahansa liian myöhään tai myöhässä, mutta kun täytyy kuitenkin valvoa sitä, onko niin, että nämä maksut ovat perusteltuja. Ja meillä on tällaisia seurantakomiteoita, jotka kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa ehkä ja katsovat, mikä on tilanne. Ja sitten miettikäämme meidän menettelyjämme. Ja täydeltä pohjalta sitten vasta voivat tapahtua nämä maksut. Kysymys on siis vaatimuksista, joita nimenomaan budjettivalvontavaliokunta on esittänyt Moldovan tapauksessa – Kuten sanoin, ei ole mitään määräaikoja, jos Moldovassa ei pysty tekemään poliittisia päätöksiä, jotka mahdollistaisivat yhteistyön heidän kanssaan, emme voi maksaa. Nyt me olemme tällaisessa odottavassa tilassa, mutta totta kai tässä on vaara, että Moldova menettää varoja, kun vuosi päättyy. En minä voi kuitenkaan asettaa heitä minkälaisen painostuksen alaisiksi. Kyllähän minä mielelläni painostaisin, että jotta he siis pääsisivät takaisin normaaliin poliittiseen tule- todellisuuteen. Mistä rouva puheenjohtaja puhui, asiat vuoden alussa ovat muuttuneet hiukan vilkkaammiksi. Muistan raportit 28. toukokuuta, jolloin uudet säännöt tulivat voimaan. Ja 28. toukokuuta jälkeen 2014 ei pitänyt olla mitään maksuja ilman konkreettisia tositteita. Lähden siitä liikkeelle, että näin on. Minulle on usean otteeseen vakuutettu, että näin on, enkä ole saanut mitään vastaisen suuntaan osoittavia todisteita. Se tilanne, että ehdokasmaissa virhetaso on alhaisempi kuin monissa jäsenvaltioissa, jos mikään vakava ei ole muuttunut, niin oletan, että sellakaan ei ole ollut, niin totta kai minulla tietääkseni on suurin virhetaso, korkea virhetaso perustajajäsenvaltioissa ja vanhoissa jäsenvaltioissa. Ja me, jotka olemme uusissa jäsenvaltioissa, me, meillä ei sitä ole, koska me tiedämme, että sieltä ei löydy, koska tiedämme, mitä, sieltä, mitä pitää etsiä. Vanhemmissa jäsenvaltioissa on tiettyjä rakenteita, jotka, jos oikein muistan, niitä on saneerattu, koska miksi Espanjassa on liikaa tällaisia välittäviä tahoja, mitkä johtivat siihen, mikä johti siihen, että oli hyvin korkea eh, virhetaso. Ja suoraan sanottuna, eräiden uusien jäsenvaltioiden ja edellisen valtioiden eh, eh, ja ehdokasvaltioiden välillä en huomaa mitään järjestettävän suuria eroja hallinnossa – mutta meillä, me teemme, siis se miten me teemme työtä ehdokasmaiden kanssa, niin sanonkin aina, että kysymys ei ole jäsenyysliittymisneuvotteluista, vaan kysymys on prosessista, jonka kautta nämä maat saatetaan eurooppalaisien standardien tasolle. Ja jäsenyyttä edeltävään toimintaan kuuluu se, että hallinto tehdään sellaiseksi, että se pystyy työskentelemään niin, että se käyttää eurooppalaisia tukivaroja – aluepolitiikasta vastanneena niin komissiosenä minä huolehdin siitä, että vastuu oli, ja siirrettiin nykyiselle pääosastolle near, koska olemme mistä mieltä, että monet asiat täytyy edelleen toteuttaa meidän ihmistemme suoran hallinnon kautta, ja vasta asteittain siirrytään yhteiseen hallintoon ajankohtana, jolloin on olemassa tiettyä luotettavuutta, jotta voidaan olla varmoja siitä, että tämä hallinto voi toimia, pystyy toimimaan näiden varojen osalta, ja tämä yleensä on hiukan ennen liittymisajan kohtaa, ja tämä johtaa myös siihen, että virhetaso on niin alhainen. Mitä sen tulee näihin hallinnon välineisiin, indikaattoreihin ja sen sellaiseen? Se on hyvin asiallinen, ajankohtainen kysymys. Me olemme itse asiassa nyt jo panemassa toimeen tätä DEFCON kanssa. Pyrimme pääsemään yhtenäisiin, yhtenäiseen standardiin niin, että ihmiset paikan päällä eivät mene sekaisin. Minä toivon, että lähettiläämme nyt toimivat kuitenkin myös ilman indikaattoreita ja ovat aktiivisia, mutta kun on kysymys varojen käytöstä, on tietysti tärkeää, että pitää lähteä liikkeelle konkreettisista tavoitteista. Ja vielä lopuksi perustavanlaatuinen kommentti. Kaksi viikkoa sitten me päätimme, esittelimme uudelleen työstetyn naapuruuspolitiikan ja yleinen motto ei ole varmaankaan yllättävä. Vakauttaminen, vakauttaminen naapurustossa ja on kolme suurta tavoitetta. Rauha, vakaus ja hyvinvoinnin lisääminen. Nyt olemme hyvin vaikeassa pisteessä. Miten tätä voidaan kvantifioida? Miten kvantifioidaan rauha? Onko se rauha niin kuin me sen käsitämme, vai riittääkö rauhaksi se, että Itä-Ukrainassa on kaksi kuukautta aselepo? Onko se rauhaa? Ja vielä vaikeampaa on arvioida sitä, mitä on vakaus. Meillä varmasti kaikilla on hiukan erilainen näkemys siitä. Ja vauraus, se on varmastikin jotain sellaista, mikä on pitkälti tulkinnan kysymys. Luonnollisesti, jos kysytte minulta, tai jos nyt ymmärrät Claudia, mitä minä halusin sanoa, että kysyt, mitä ovat tavoitteemme, nämä ovat meidän tavoitteemme, näiden suuntaan me työskentelemme. Ja tässä on vaikeaa se, että varojen käyttö ja menestys miten ne nähdään. Jos valtiovarainministeri jos hänen kanssaan tein hyvää yhteistyötä vaikka julkisen hallinnon uudistamisessa, ja sitten yhtäkkiä vielä valtiovarainministeri vaihdetaan. Emme voi tällaiseen vaikuttaa millään tavoin, ja silloin asia, asiat muuttuvat. Kuitenkin olen sitä mieltä, että usein näitä varoja käytetään hyvin, aika ajoin silti tapahtuu takaiskuja. Haluaisin tehdä teille vielä tarjouksen, nyt ehkä työntekijäni hiukan järkyttävät, mutta haluaisin joskus todella perusteellisesti kertoa meidän politiikastamme, sen haasteista, sen vaikeuksista, myös siitä, mikä meitä vie eteenpäin. Koska ajatellen sitä, että on yhä enemmän tällaista tuloksellisuus, tuloksillistarkastuksia, silloin on tärkeää, että budjetinvalvontavalikunta paremmin ymmärtää meidän politiikkamme. Rehellisesti sanottuna ulkoasian valiokunnassa kukaan ei ole kysynyt minulta, olenko me pysäyttäneet maksut Moldovaan. Se on aivan perusteltu lähestymistapa, joka teillä on, mutta eh, on olemassa hyvin erilaisia kantoja parlamentissa, mikä on ihan hyväksyttävää. Minulle on tärkeää se, että budjettivaliokunta samoin, ja samoin kuin ulkopoliittinen valiokunta ymmärtää sen, mitä ovat meidän poliittiset lähtökohtamme, miten me pyrimme muokkaamaan tätä politiikkaa ja miten ajatellen sitä, miten asioita voidaan kvantifioida, missä ovat meidän rajoituksemme. Kiitos. Kiitos teille. Minä luotan siihen, että komissio kehittää indikaattoreita juuri vakauteen, hyvinvointiin ja rauhaan liittyen. Seuraavana komission jäsen Mimitsa saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Minä yritän käydä nämä kysymykset nyt läpi, jotka on esitetty. Ensin kysymykseen virheasteeseen liittyen ja siihen, miksi virhetaso on kasvanut 3,8 prosenttiin kuluvan vuoden aikana. Fakta on se, että tällä hetkellä meillä on kolme virhetasoa. Tämä tavanomainen tai yleisin. Sitten tämä, jossa huomioidaan tietyt poikkeukset, eli budjetituki ja muu tuki, ja sitten tämä jäämä virhetaso. Jos täällä ja muualla kaikki ymmärtäisivät, mistä virhetasosta on aina kyse ja millä tavalla sitä voidaan käyttää arvioitaessa valvontamekanismin toimintaa tai hankkeiden toteutumista – Virheaste ei ole oikeastaan nousisi 3,8 prosenttiin, jos meillä olisi aina sama otanta. Ja tästäpä syystä tämä aika vertailu vuositasolla, sen pitäisi toimia siten, että otantajan metodologia on aina vuosivuodelta sama. Näin pääsenkin kysymykseenne, olenko minä tai olemmeko me komissaarena tyytyväisiä siihen, miten politiikkamme on edistynyt. En halua enkä voi olla tyytyväinen ainakaan tässä vaiheessa – tämänhetkiseen täytäntöönpanoon, kun virheitä vielä löytyy. Riippumatta siitä, mitä metodologiaa mitattaessa käytetään. Tämä ei tarkoita tietenkään sitä. Tiedän, että tuskin koskaan pääsemme nollavirhetasoon kehitysyhteistyöpolitiikan saralla. Mutta nykyisen tason alittaminen on tarpeen. Se kertoo, ovatko toimintaohjelmamme, valvontajärjestelmämme, auditointi, suositukset parlamentin puolella toimineet. Eli ovatko teidänkin suosituksenne huomioitu tässä prosentissa? Nollatasoon voidaan päästä, jos yksi kaksi yllättäen päätämmekin keskittyä vain ainoastaan budjettitukihankkeisiin eikä muihin ohjelmiin. Silloin kehitysyhteistyöpolitiikka voisi olla ensimmäinen otsake, jossa virhetaso on tasan nolla, mutta minä en ainakaan toivo, että asioita toteutettaisiin tätä kautta kehitysyhteistyöpolitiikkaa harjoitettaessa. Tästäpä syystä haluaisinkin rohkaista kaikkia toimijoita tekemään yhteistyötä, keskustelemaan yhdessä siitä, missä määrin jotain virhetasoa voidaan käyttää mittarina sen suhteen, onko auditointi, valvonta ja suoritustyydyttävällä tasolla kehitysyhteistyöpolitiikan alalla. Eli koordinointia kaivataan ja on huomioitava nämä eriäväisyydet eri virheasteissa. Se on tärkeää jatkoa silmällä pitäen. Mitä maahanmuuttoon tulee, voitaisiinko kehitysyhteistyöpolitiikan avulla vähentää maahanmuuttopainetta? No sanoisin tähän seuraavaa. Jopa laiton maahanmuutto tai laittomat maahanmuuttajat, jotka tulevat Eurooppaan, niin he, heidän määrä ei ole viimeisen 3-5 vuoden aikana dramaattisesti noussut. Todellisesta kriisistä puhuttaessa pitää muistaa pakolaiset, eivät maahanmuuttajat. Asiaa ei voida ratkaista kehitysyhteistyöpolitiikan välinein ja ohjelmien avulla. Kyse on poliittisesta toiminnasta, diplomatiasta, kansainvälisellä näyttämällä ja EUn sisällä jäsenvaltioissa ja ulkosuhdehallinnossa. Eli näiden toimijoiden pitää etsiä poliittisia ratkaisuja näihin konflikteihin, puuttua kriisin varsinaisiin syihin. Kuten sanoin, 80 prosenttia afrikkalaisista pakolaisista liikkuvat Afrikan sisällä. He siirtyvät ikään kuin konfliktialueelta rauhanomaisiin maihin, köyhistä maista rikkaampiin maihin. Ja tämä osoittaa juuri sitä, että kehitysyhteistyö näkyy monissa maissa, ei ainoastaan Afrikassa, vaan kautta maailman, mutta ei valitettavasti kaikissa maailman maissa. Joten herääkin kysymys, että investoimmeko riittävässä määrin kehitysyhteistyöhön. Sanoisimme, että kyllä, apua kaivataan enemmän. Me tarvitsemme näitä järjestelmiä, me olemme sitoutuneet tähän toimintaan. globaalin kehitysagendan puitteissa, jotta pääsemme 0,7 prosentin tasoon BKTstä. Eli sen verran olisi kehitysyhteistyöavun suuruus. Se olisi kaksi kertaa enemmän nykyiseen verrattuna koko unionia tarkasteltaessa. Kyllä me olemme sitoutuneet siis siihen, että kehitysyhteistyön puolella investointitoiminta lisääntyy, mutta tällainen ei kuitenkaan riitä ratkaisemaan kaikkia kehitysyhteistyöhön liittyviä ongelmia. Ja vaikka me pääsisimme 0,7 prosentin tasoon, ja myöskin kaikkialla maailmassa näin tehtäisiin, niin silti kyse on alle 15 prosentista siitä summasta, jota tarvitaan kaikkien kehitystavoitteiden saavuttamiseksi. Kyse on tuesta, kumppanimaiden omista varoista yksityisen sektorin osallisuudesta kehitysyhteistyössä ja hyvästä hallintotoiminnasta, joka antaa mahdollisuuden politiikan toteuttamiselle. Eli tämä yksistään ei riitä. Paljon enemmän kaivataan kuin pelkkää julkisen sektorin kehitysyhteistyöapua. Mitä tulee sitten suurlähettiläiden rooliin varojen hallinnoinnissa. Raportteja on käytössä ja ne ovat ikään kuin hallinnoinnin väline. Ja ne huomioidaan vuosikertomuksissa – mutta me emme voi viipesiin liittyviä ongelmia käyttää osoituksena sille, ettemme kykene toimimaan kehitysyhteistyöpoliittisten tavoitteiden mukaisesti tietyissä maissa. Uusi kehys antaa jatkossa mahdollisuuden paremmin linkittää tavoitteet ja tulokset toisiinsa, eli budjetointi olisi suoritusperusteista. Me kaipaamme selkeät kehitykseen liittyvät tavoitteet kaikkien ohjelmien osalta. Ja mitä tulee suurlähettiläiden kertomuksiin hallinnoinnin välineenä ja KPI-indikaattorit eivät yksin kerro, ovatko nämä meidän kehitysyhteistyöhön liittyvät hankkeet menestyksekkäitä vaiko ei. Mitä tulee img yritin jo kertoa, mikä tilanne on ja mikä on komission kanta aiheeseen liittyen. Oikeastaan toistaisin sen verran, että mitä komissioon tulee, niin IMG-tapaus on nyt saatu päätökseen. Komissio on vahvistanut varovaisuusperiaatteeseen liittyvät menetelmät, eli ne toimet, joihin DEFCO-pääjohtaja on ryhtynyt, ja komissio ei käytä enää tällaista epäsuoraa hallinnointia IMG:hen liittyen. Eli niin kauan kuin mitään muuta näyttöä ei ole tarjolla, niin me emme ryhdy IMGn osalta toimenpiteisiin. Tätä kautta lähdimme vahvistamaan sitä kriteeriä, jota käytetään epäsuoran hallinnoinnin yhteydessä kansainvälisiä organisa- kansainvälisten organisaatioiden kanssa yhteistyötä tehtäessä. Meillä on noin 19 järjestöä, jotka kävivät prosessin läpi. Ne tarkasteltiin uudestaan ja viisi ei läpäissyt tätä uudelleen tarkasteluvaihetta. IMG ei enää tätä nykyä ole kansainvälinen järjestö meidän arvion mukaan, eikä siten kuulu epäsuoran hallinnoinnin piiriin. Mitä kansalaisjärjestöihin tulee ja siihen, miten voisimme arvioida kansalaisjärjestöiden hankkeiden sääntöjen mukaisuutta. Nämä hankkeet ovat samojen valvontatoimenpiteiden kohteena kuin kaikki muutkin hankkeet tai ohjelmat muiden kumppaneiden toimista. Kansalaisjärjestöjä kaivataan todellakin silloin, kun luodaan pohjaa laaja-alaiselle demokraattiselle omistajuudelle kehitysyhteistyöpolitiikassa. Sitä me kaipaamme, joten tästä syystä me kaipaamme kansalaisjärjestöjä. Ne pitää huomioida silloin, kun politiikkaa lähdemme muovaamaan. Me kunnioitamme niiden autonomiaa, ja että ne toimivat sääntöjen mukaisesti ja tätä sääntöjen mukaisuutta ja vaatimusten mukaisuutta valvotaan hankkeita rahoitettaessa. Siinäpä taisivat olla ne kysymykset, jotka täällä esitettiin kehitysyhteistyöpolitiikkaan ja valvontamekanismeihin liittyen. Kiitokset näistä tärkeistä tarkennuksista ja lopuksi vielä esitteli. Olkaa hyvä. Kiitoksia lyhyesti. Ensinnäkin kiitos keskustelusta. Minä uskon, että tässä tarvitaan vielä lisätietoja jostakin aiheesta. Kirjasin ylös tänne, kun lupasitte yksityiskohtaisempia tietoja sopimuksista joissa ei ole julkisen hankinnan menettelyä noudatettu hätätilanteessa. Kiitos niistä tiedoista. Kaipaan komissiolta edelleen myös kommentteja kuulemismenettelyyn tilintarkastustuomioistuimen kanssa erityiskertomuksista. Kirjallisesti voitte kommentoida tai nyt. Se on aika tärkeä juttu, jonka haluaisin tietää. Puheenjohtajan kanssa olen samaa mieltä, että tarvitaan yksityiskohtaisempaa tietoa IMGstä, että pitäkääpä meidät ajantasalla siinä. Aluksi kysyin suoritepuitteista. Vähän sivu sitten sitä, mutta ette oikein vastannut. Vähän perusteellisempaa keskustelua tarvitaan DEFCO-pääosaston uusista puitteista. Siinä tarvitaan lisää tietoa. Komission jäsenen Haanin kanssa olen samaa mieltä siitä, että voidaan käydä filosofisempaakin keskustelua yleisistä tavoitteista, rauha, vakaus, hyvinvointi, vauraus, mutta politiikkaa, paitsi filosofiaa, ajatellen yleisiä tavoitteita, mutta sitten se on myös ihan käytännön ratkaisuja. Ne on yhdistettävä. Me täällä istuvat voimme sen yhdessä tehdä. Ihan vain näistä asioista haluaisin jopa tietoa. Kiitos keskustelusta. Vielen Dank. Ich glaube, wir schicken dann nochmal. Kiitos lähetämme kysymyksiä vielä kirjallisesti niin, että voitte myös reagoida niihin sitten kirjallisesti. Sehän on ostautunut hyväksi tavaksi toimia. Haluan kiittää teitä komission sen haan. Minä pelkään pahoin, että otamme vastaan tarjouksen, että yksityiskohtaisemmin puhumme naapuruspolitiikan vastuuvapautta. Meitä kiinnostaa kovasti korruption torjunta ja työ EUn sisällä on osoittanut, että jos ei sitä voimakkaasti pidetä silmällä, siitä ei silloin tule mitään nimenomaan sellaisissa maissa, joissa on paljon korruptiota. Voin hyvinkin kuvitella, että voisimme kehitellä erinäisiä asioita kaikki yhdessä, joita sitten voitaisiin syvällisemmin käsitellä. Esimerkiksi oikeuslaitoksen rakentaminen on yksi asia, joka on meille keskeinen kysymys. Ennen kaikkea naapuruuspolitiikan maissa, niistä on tehty aloitemietintökin. Ja olisi hyvä, jos muutkin valiokunnat tässä talossa myös intensiivisesti käsittelisivät näitä kysymyksiä. tapauksessa pidämme yhteyttä ensi vuonna – tilintarkastustuomioistuin otsakkeen neljän osalta ei tule tekemään mitään tarkastusta esittämään vast, virhetasoa. menetetty miettiä, mitä tietoa me voisimme sitten valmistella, koska meidän täytyy kattaa koko EUn talousarvio. Täytyy katsoa, mitä voimme sitten tehdä. Jos tilastumistoin ei jätä asiaa, että ei suinkaan sitä, että meidän pitäisi unohtaa asiaa, ei suinkaan. Kiitos vielä kerran ja päästänkin teidät nyt vapaaksi, herra Haan. Ja nyt me jatkamme sitten komissio Mimitsan kanssa kehitysrahastosta. Niin. niin. En halua jättää että tällä tavalla tätä asiaa nyt tähän, tänne tavallaan ilmaan roikkumaan. Nimittäin tämä vakaus, vauraus, se ei ole pelkästään filosofinen periaate. Nämä ovat selkeitä tavoitteita, mutta haasteet ovat siinä, miten kvantifioidaan nämä tai toisin sanoen, minä en usko, että näitä voidaan kvantifioida. ne ovat yleisiä tavoitteita, joita me seuraamme. Ne ovat meidän intressimme mukaisia. Jos me katsomme ympärille, me, meidän täytyy työskennellä rauhan, vapauden ja äh, rauhan vakauden ja äh, vaura, vaurauden vuoksi. Olen valmis käymään tällaista keskustelua, mutta ehkä myös budjetinvalvontavaliokunta voisi hiukan siirtyä samanlaiseen ajattelutapaan kuin ulkoasianvaliokunta, niin että viime kädessä jossain puolivälissä kohdattaisiin toisemme. On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että tuloksellisuus on yhä tärkeämpää myös EUn kannalta, et, ja on tärkeää, että myös ymmärretään saman aikaan se, että mikä on politiikka, jota harjoitamme. Korruption torjunta ennen kaikkea ehdokasmaissa on ydinelementti, mutta kun on kysymys naapuruspolitiikasta, on muita asioita. On tärkeää ymmärtää tämä ja on tärkeää, että on avointa, rehellistä keskustelua. Kiitos siitä, että pääsen nyt sitten vapaaksi myös. Kiitos. Kiitos. Aina haluan viimeisen sanan, kyllä täytyy ymmärtää se. Minä toivotan teille menestystä ja me eh, jos me olisimme toinen ulkoasevaliokunta, niin siitä ei teillä olisi kovinkaan paljon iloa, olkaa varma siitä. Kaikkea hyvää teille jouluksi, kaikkea hyvää. Komissiosen Mimitsa jatkaisimme Rova Lamarck, joka ja nyt esittelijänä kehitysrahastosta on äh, Claudia Schmidt. Antaisinkin välttämättä puheenvuoron Rovalla Markille. Hän voisi esitellä tämän osan vastuuvapautta. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Hyvin nopeasti, koska komission jäsen Mimitsa esittikin jo huomiot ja vastaukset. Ensinnäkin virhetasosta. Se on 3,8 prosenttia prosenttia, korkeampi kuin edellisenä vuonna 3,4 prosenttia. Ja jos tässä kaksi mainittua operaatioita ulkopuolella budjetti tuki ja monenvälinen tuki, niin se on 4,8 prosenttia peräti. Kolmannessa tapauksista, 29 tapauksessa on huomattu, että komissio oli saanut riittävästi tietoa, jotta olisi voinut ehkäistä, huomata ja korjata virheet jos se näin olisi tehnyt, virhetaso olisi alhaisempi 2,3 prosenttia. Aika iso ero siis, että komission asenteessa on parantamisen varaa, niin kun se tarkastelee toimien sääntöjen mukaisuutta. Tärkeimmät virhetyypit sitten, joihin törmäsimme ensinnäkin, julkisten hankintojen sääntöjen noudattamatta jättäminen 13 prosenttia, 28 prosenttia, tositteinen puute, tukikelvottomuus 16 prosenttia ja sellaiset menot, joita ei toteutettu ollenkaan. Avunsaajan parissa oli 11 prosenttia. Sitten toinen asia, joka liittyy Euromed-pääosaston toimintakertomukseen. Pääjohtaja on asettanut oman varaumansa laillisuuteen toimissa. Hänen mielestään pari prosenttia on riskialttiita menettelyjä ja heidän mielestään operaatioiden laillisuudesta saadaan takeet nykyisellä menettelyllä, mutta meidän mielestä täällä on kovin looginen johtopäätös, jos valvontajärjestelmät eivät ole tehokkaita, eikä niiden myötä voida ehkäistä ja korjata virheitä. Sitä paitsi kyse myös on kaikkien menojen laillisuudesta, vaikka tämä varauma koskee yleensä vain pelkästään jotain tiettyjä aloja rajallisesti. Kolmanneksi, puhuinkin jo tästä virhe taso jäännösvirheiden osalta. Sen selvityksen pohjalta, jonka DEVCO-pääosasto on tehnyt, on sellainen, että se perustuu hyvään menetelmään. Eli johtopäätöksemme on, että kehitysrahastossa, kuten kahdeksan luvussakin, voidaan todeta, että komission antamat vastaukset ja jo nyt käynnistetyt toimenpiteet huomioiden pohjalta osoittavat selvää tahtoa puuttua heikkouksiin ja että tilintarkastus on tuonut esille kovasti kiitoksia komission jäsenille ja hänen yksiköilleen ja olemme käytettävissänne, jotta voimme jatkaa keskustelua. Kiitos rouva puheenjohtaja. Vielen Dank, Herr Kommissar Mimitsa. Paljon kiitoksia. Komission jäsen Mimitsa, olkaapa hyvä. Thank you very much, Honorable Madam Chair, Honorable Member. Arvoisa rouva puheenjohtaja, hyvät edustajat, en lähde toistamaan sitä, mitä alustuksessani sanoin. Mutta saaneen muistuttaa teitä siitä, että AKT-maiden suhteen komissiolla on haastava ongelmallinen tilanne, jotka liittyvät turvallisuuteen. Lyhyesti kolme asiaa, jotka liittyvät EDF-vastauksimme tilintarkastustuomioistuimen määrittelemä virheaste, uusi lähestymistapa ja viivästyneet maksut ja hankkeiden päättäminen. EDFn osalta viitataan 3,8 prosenttiin virheasteena. Tämä on pysynyt 3 ja 5 prosentin välillä mitä tulee virhe jäämään, niin tutkimuksemme mukaan se on 2,8 prosenttia. Siinä huomioidaan sekä budjetti että EDF. Mutta kun katsotaan hankalat toimintaolosuhteet, niin kyllä ymmärrän, että tällaisia virheasteita saattaa syntyä, mutta tietenkin tilannetta voidaan parantaa. Viittasitte näihin kaksinkertaisiin arviointeihin, mutta me emme ole samaa mieltä, että tällainen laskentaa perusta on järkevä. Me olemme sitä mieltä, että tällainen lähestymistapa lisää virheastetta, koska tässä ei huomioida säädönmukaisuutta ja laillisuutta. Tässä yhteydessä viittasitte myöskin niin sanottuun notional approach lähestymistapaan suhteessa kansainvälisiin järjestöihin. Tämä antaa unionille mahdollisuuden osallistua rahoitukseen, vaikkakin toimien tietyt osat eivät voisikaan saada unionilta rahoitusta, mutta tämä antaa kuitenkin unionille mahdollisuuden osallistua tällaisiin yhteisiin hankkeisiin. Se on käytännönläheinen lähestymistapa ja se antaa mahdollisuuden sille, että meidän vaatimuksemme oikeutetuksista huomioidaan Ja lopuksi vielä kirjallisissa kysymyksissä viittasitte maksuviivästyksiin ja ohjelmien pitkittymiseen. Me olemme ottaneet käyttöön useita hallintovälineitä, jotta vakaan varainhallinnon periaatetta voidaan vaalia. Avainindikaattoreita muovattiin niiden ohjelmin osalta, joiden päättyminen on venyt, venynyt Ja tämä työ on ollut tuloksekasta, sillä jos katsotaan EDFään liittyvää ennakkorahoitusta, niin siellä on päästy 1,5 miljoonasta miljardista eurosta 980 miljoonaan jo vuonna 2014. Tämä tarkoittaa 560 miljoonan leikkausta, eli 63 prosenttia koko kehitysyhteistyörahaston tilille varatuista ennakkomaksumääristä, eli oikeaan suuntaan ollaan menossa. EDFn liittyen voiden todeta, että yhteistyö on menestyksekästä. Me keskitymme tietenkin tuloksellisuuteen, mutta me yritämme kehittää järjestelmää, jotta hallinto ja raportointi paranisi. Ja toivon teiltä tukea tämän prosessin toteuttamisen yhteydessä. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen, arvoisa esittelijä Schmidt, olkaa hyvä. Kiitos Minäkin haluan aloittaa kiittämällä komission jäsentä, koska hän niin ystävällisesti on minut vastaan ja on ystävällisesti vastannut aika eh, vihaisinkin kysymyksiin, mutta sanoisin kuitenkin vuosi sitten ensimmäisen kerran kehitysrahastoa käsiteltiin, mutta, ja silloin maailma oli hiukan toisen näköinen. Oli aika jännittävää, jos valvottaisiin 2014 EKR ja se oli uuden, uuden kauden alku. Ja se olisi mielenkiintoista, mutta vuosi on maailmalle toisen näköinen ja nyt voidaan sanoa, että tämä äh, kertomus seuraa tiettyä laajaa tämä äh, tuottavuuslauseke ja, voidaan, ja tutkimme sitä, että kaikki äh, toimet ovat olleet asianmukaisia ja voin kommentoida myöskin investointipankin rooli, investointi välineen roolia, ole huolissamme valvonnasta, ulko, ulkoisista valvojista ja että me säännöllisesti vaadimme EKRn e budjetointia. Ja on todettava, että elämme nyt sellaista aikaa, jolloin ei enää riitä se, että jatkaa vain sitä edelleen, mitä on aina tehty. Ajatellen Euroopan tilannetta, ajatellen pakolaisvirtoja, jotka ovat tulossa Eurooppaan. Meidän täytyy myöskin EKRssä johdonmukaisemmin noudattaa tällaista tuloksellisuuteen perustuvaa lähestymistapaa ja käynnistää tietynlainen paradigman muutos. Tässä nyt palaankin siihen, minkä te mainitsitte useampaan otteeseen ja, ja myöskin komission jäsen Georgieva, Georgieva on mainittu useampaan otteeseen, eli tämä tuloksellisuus, eli meidän pitää siis lyödä lukkoon tiettyjä mittapuita, joihin voidaan luottaa. Ei riitä, että vain asetetaan tiettyjä maita erityisesti esille, koska se ei välttämättä johda rakentavaa vuoropuhelun, vaan vain tekee vastakkainasettelusta voimakkaampaa. Siis tämä on tärkeää ajatella niitä maita, jotka hyötyvät meidän kehitysavustamme. Siitä huolimatta me olemme budjettivaliokunnan jäseniä, meidän pitää olla tiukkoja ja meillä on oikeus saada tietää, mihin verorahat, EU-kansalaisten verorahat menevät, sillä meidänhän täytyy sitten antaa kansalaisille vastauksia, kun he kysyvät, mitä rahoilla on tehty. Me sitten tarvitsemme tehokasta, vaikuttavaa valvontatahoa, joka viittaa ongelmiin ja esittää ratkaisuja ja esittelee niitä meille. EKRn tapauksessa tämä on erityisen tärkeää, koska on kysymys 35 miljardista eurosta. Ongelma vain on, toistan tämän nyt hiukan niin kuin rukosmyllyä pyörittäen, en vain nyt, vaan vastaisuissakin kysymys on varoista, jotka ei ole sidottu, joita ei ole sidottu EUn budjettiin ja jotka ovat valtiovarainministerien vara, kansallisvaltion budjettisäätämiä varoja, jotka tulevat varsinaisen budjetin lisäksi. On nähty, että nyt on noussut esille tiettyjä ongelmapesäkkeitä, ja haluaisin puhua siitä, miten järkevää ja miten pitkälti ylipäätään ekoiden varoilla saadaan aikaan tuloksiin tähtäävää kehitysapua. Jos me haluamme saada aikaan köyhimmissä maissa parantuneita elinolosuhteita, eikö sinne tarvittaisi enemmän rahaa tai tavoitteellisemman lähestymistavan niin, että olisi vaikka aktiivisia pienemmässä määrässä maita, mutta saataisiin lyhyemmässä ajassa menestystä kuin mitä nyt on nähtävissä. Kysymys, jonka haluan ja olenkin jo esittänyt teille, on se, mikä on hanketuki, suora budjetituki toisaalta – Tehän olette voimakkaasti tällaisen budjettituen tukia. Usein viitataan siihen, että budjettituella on tällainen vahvistettu vipuvaikutus köyhimpien maiden tapauksessa, mutta tuleeko viime kädessä edunsaajille enemmän varoja tätä kautta käyttöönsä, kuin jos hankkeita toteutetaan. Ja jos puhutaan lukuisien miljoonien eurojen budjettituesta, se on erinäisissä maissa paljon rahaa. Sellaista rahaa, jota varmastikaan ei voida käyttää pelkästään hankkeihin silloin, kun on olemassa heikot säädöspuitteet ja huonosti kehittynyt oikeusvaltio. Eikö ole niin, että pitäisi tarttua budjetti tukee myöskin siitä syystä, että sen kautta halutaan saada käytetyksi käytössä olevat rahat. Mikä on sen tilanne EKRn osalta? miten pitkälti on tilanne se, että on pyydetty, vaadittu, peritty varoja takaisin. 31. 2014 on puhuttu sitä, että 9,7 miljardia euroa varoja, jotka on sidottu, mutta jotka eivät ole muuttuneet maksuiksi. Eli ja se, se, tämä on 890 miljoonaa ja 11 556 miljoonaa. Sanoitte vastauksessanne, että kaikki nämä maksut maksetaan enintään kuuden vuoden aikana. Kysymys on kuitenkin varoista, jotka jo 20 vuoden ajan ovat olleet sidottuna kahdeksanteen EKRään. Miten te sanotte, että nämä varat on sidottu, mutta edellytys maksulle ei vieläkään ole olemassa? Toinen kysymykseni koskee sitten sitä, että on yhä enemmän pakolaiskriisiä, pakolaisvirtoja. Nyt tosi tarvitaan, että varat liikkuvat nopeasti ja että on tällaisia nopeita eh, rahastoja. Ja palaisin aiempaan kysymykseen, niin miten on mahdollista, eh, miten voitaisiin käyttää kaikki keinoja, jotta nämä 10 miljardia sidottuja varoista eh, säilyy jäädytettynä tai miksi ne niin ei kosketa, miksi kuitenkaan ole mahdollista sitten siirtää varoja eri tavoin ja syöttää niitä sellaisiin rahastoihin, joita komissio on ottanut käyttöön. Jos tällainen mahdollisuus olisi olemassa, miten pian tällaista varojen uudelleen kohdentamista voi tapahtua? Tässä olisivat minun pääkysymykseni, että olisi mahdollisesti myös lisäkysymyksiä, joihin vielä ei ole vastattu. Herr Kommissar, bitte. Arvoisa komission jäsen, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kysyy myös Euroopan ja ylipäätään maailman osuudesta kehitysyhteistyössä päästääksemme kehitystavoitteisiin on siis tärkeä kysymys sinällään. Se on ollut myös globaalien kestävän kehityksen tavoitteiden neuvotteluiden ytimessä. No sitten voi tietenkin kysyä, tarvitaanko lisää kehitysapuvaroja siihen voi vastata tietenkin, että meidän pitää yhä enemmän sitoutua antamaan tukea tavoitteille, että 2030 mennessä kestävän kehityksen tavoitteen aikataulun mukaan siis voidaan kaksinkertaistaa, ainakin lähes kaksinkertaistaa kehitysapumme globaalisti ottaen. Mutta sitten tietenkin voi kysyä, mihin suunnata tämä, miten parhaiten käyttää kehitysapuvaroja. Joo aikaisemminkin ennen kestävän kehityksen ohjelmaa hyväksyttiinkään. Me muutimme vähän tärkeysjärjestystä jotta voitteessamme ja täytäntöönpanossa. Ja me päätimme keskittyä nimenomaan tiettyisiin hankkeisiin niissä maissa, joissa eniten on tarvetta, eli vähiten kehittyneissä maissa. Me lisäsimme myös tärkeimpiä alueita kussakin maassa, että kuitenkin olisi vain kolme ja neljä keskeistä aluetta mukana. Tätä me nyt noudatamme viiden vuoden ajan ei ole tehty. Meidän täytyy saattaa kehityspolitiikkaamme samalle linjalle kuin on kestävän kehityksen tavoitteessakin. Ja saada kaikki sidosryhmät mukaan. Myös neuvosto, kansalaisyhteiskunta, parlamentti, totta kai komissio niin, että voitaisiin tukea parasta mahdollista tavata, tapaa päästä tavoitteisiin myös unionin panoksiin. Sitten kysymys tai ongelma siitä, tarvitaanko budjettitukea vai hanketukea, kumpi olisi vaikuttavampi tavoitteita saavutettaessa – No, kysymys on olemassa. Totta kai hyvin paljon avoimena kysymyksenä. Mutta meidän mielestämme budjettitukipolitiikka antaa laajemmat kehityspuitteet. Sen myötä ei pelkästään tueta konkreettisia kestävän kehityksen tavoitteita tai vertailua kohteita meidän kumppanimaissamme, vaan sen myötä saadaan laajemmatkin puitteet rahoitustuelle, poliittiselle keskustelulle myös maiden kanssa, tekniselle avulle kumppanimaille, niin että sitten saadaan aikaa myös vaihdossa konkreettisia tuloksia ja uudistuksia. Erityistavoitteita ja vertailuarvoja onkin olemassa. Jo ennen kuin edes budjettitukea myönnetään tai maksetaan. Seurantaa harjoitetaan ja lisäksi meillä on valvontamekanismejakin olemassa budjettituen maksussakin. Budjettituki maksut tehdään vain, kun ehdot täyttyvät. Me olemme myös selvittäneet kaikkien tärkeimpiä tuloksia indikaattoreita kaikissa budjettitukimaissa. Selvitys osoittaa, että se joukko maita, joka saa budjettitukea, kaiken kaikkiaan on paremmin pärjännyt köyhyyden vähentämisessä ja hoidossa ja mikro- taloudessa. Verrattuna niihin maihin, joissa budjettitukia ei ole, niin, niin, niin siellä kyllä nopeammin voidaan vähentää köyhyyttä, voidaan vähentää eriarvoisuutta, kasvu on pysyvämmällä pohjalla, vähemmän alijäämää, enemmän investointeja, paremmin pystytään hallitsemaan valtiovaranhoitoa, läpinäkyvyyttä on enemmän myös tässä varanhoidossa korruptiota hallitaan paremmin myös verrattuna maihin, niihin maihin siis, joissa ei budjettitukea anneta, vaan tuetaan hankkeita pelkästään. Siksi me todellakin haluaisimme jatkaa keskustelua budjettituesta vastaan – muu En nyt haluaisi kuitenkaan joutua tällaiseen vastakkainasetteluun. Varmasti löytyy hyvä tasapaino, jonka myötä budjettituki tukee hanketukea. Me Varmasti voimme jatkaa tätä keskustelua erilaisin seminaarein ja kollokvioin, että voidaan valaista myös budjettituen itse sisältöä. Kyllä, on olemassa hankkeita, joissa on viipeitä ollut täytäntöönpanossa huolimatta siitä, että hallinnointivälineitä on pilvin valvontamekanismeja niin ikään. Minä haluaisin nyt todellakin, että me teemme kaikkemme komission puolella, mutta myös ihan käyttöasteessa kumppanimaissa on parantamisen varaa niin, että konkreettisten hankkeiden elinkaari olisi mahdollisimman lyhyt. Myös ihan vuosina mitattuna ettei pitäisi niin kauan odottaa ennen kuin saadaan konkreettisia tuloksia kehityshankkeesta. Erityisrahasto toimet ovat yksi esimerkki siitä, miten kehityshankkeet voisivat olla tehokkaampia, operatiivisempia, nopeampia toteuttaa. Erityisrahasto lähestymistapana ei ole kovin vakiintunut vielä komission kehityspolitiikan täytäntöönpanossa. Tähän mennessä on vasta kolme erityisrahastoa käynnistetty – muun muassa Keski-Afrikkaa varten. Olen jo ensimmäisistä tuloksista käynyt keskustelujakin. Sitten Madat-rahasto, jolla tuetaan naapurimaita Syyrian ympärillä, kun ne ovat ottaneet vastaan pakolaisia – me pyrimme täydentämään kyllä tätäkin erityisrahastoa. Hiljattain olemme myös käynnistäneet aika vahvan erityisrahaston, joka pyrkii muuttumaan laittoman maahanmuuton perussyihin alkaen Afrikan länsiosista itäosaan Afrikan sarven asti, Chart mukaan lukien. Meidän täytyy siis paremmin kohdentaa enemmän ja saadaan nopeampia operaatioita aikaan. Tämä täydentäisi myös perinteisempää kehitystyötä, jota harjoitetaan alueellisesti tai kahdenkeskisesti, tai mitä budjettituki tai hanketuki, hankkeita meillä on. Olipa sitten kyse Afrikasta tai muista maista. Erityisrahasto toimin me pystymme tukemaan paitsi muita tavoitteita, niin myös sitä, että meidän kehityshankkeemme ovat operatiivisempia ja nopeampia, niin että päästään tavoitteisiin tehemmässä tahdissa. Kiitos. Vielen Dank. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Ajala, olkaa hyvä. Sí, gracias, president. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tarttua joihin kysymyksiin, mitä tulee tähän tarkastukseen. Meillä oli tilaisuus keskustella pääjohtajan kanssa. Mä näki, näki nämä esimerkkeinä tuloksissa omista arvoista, siinä miten Euroopan budjetti oli osaltaan, sanotaanko sitä on voitu saavuttaa joissakin kysymyksissä tavoitteita, jotka olivat sitten näitä vuosituhannen tavoit- kehitystavoitteita. Nyt ajatellen näitä kysymyksiä liittyvät siihen muotoon, jolla te työs, jolla työskennellään, esimerkiksi varoin kustannusten korvaamisessa. Haluaisinko paremmin ymmärtää, millä tavalla me näemme tuloksena sen, että miten on osaltaan edistetty näitä vuosituhannen kehitystavoitteita, koska periaatteessa komissio ei työskentele näiden eh, tavoitteiden puolesta, mutta kuitenkin näyttää nyt sitten näitä katsovan tulosten puitteissa. Haluaisin ymmärtää tämän paremmin. Ja sitten tämä valitan rahasto. Minä haluaisin kysyä teiltä, samoin kuin myöskin tuolla Lamarkilta, joka mielipide minua kiinnostaa kovasti, millä tavalla nämä uudet välineet, jotka ovat tällaisia fast track, nopeita välineitä, eh, miten niillä voitaisiin tarttua tällaisiin hätäisellaisiin paremmin, mutta mikä on sitten valvonnanosta, koska halutaan tietysti periaatteessa valvoa, kenties alussa, ehkä ei, mutta lopussa kuitenkin. Ja haluaisin siis tietää, onko tämä kaava, tämä joka on, joka koskee siis Valetan rahastoa, onko se tehty äh, tuotta, miljardia 200 000 varten ja miten, millä tavalla jäsenvaltiot tulevat sitten valvomaan, miten niiden päätöksellä toimimaan. Ja sen tällainen hallinnollinen mikä on siis koskee eh, Euroopan unionia ja kaikki jäsenvaltiot, millä tavoin siis tullaan tekemään päätökset eh, tässä tällaisessa fast track, tällaisessa nopeassa menettelyssä, koska ero on aika suuri, jos ajatellaan komissio tai parlamenttia ja neuvostoa, millä tavoin ne päättävät, ja sitten taas jäsenvaltiot, jotka myöskin ovat läsnä. Eh. Sitten on havainto, joka liittyy liittyy näihin sitoumuksiin, sitoumusmäärärahoihin ja maksuihin, on olemassa tiettyä epätasapainoa, josta Rova Hoffman puhui, joka oli minun ryhmäni varjoesittelijä. Haluaisin ymmärtää, millä tavoin ajatellen näitä maksusitoumuksia, jotka on hyvin alhaisella tasolla kuitenkin saman aikaan, kun maksut vuonna 2014 ovat saavuttaneet lähes tähtiöllisen tason – Mä haluaisin tietää, miten tämä suuri epätasapaino, miten se on mahdollinen, tai onko, missä mielessä se on myönteistä tai ei, tai siis, ja lopuksi vielä, mitä tulee siihen eh, tämän EKRn vuoden 2014 osalta, siis sen eh, havaintoihin on olemassa tiettyjä ryhmittymiä, jossa on suurta varojen takaisinperimistä eh, AKT-maiden osalta. Siis miten kysymys on siis melko suurista summista Haitin ja tänä olivat tiettyjä syitä, joka tietysti liittyy tilanteeseen, joka on tietysti lähes tällainen epäonnistunut valtio. Millä tavalla me voisimme ylläpitää tätä apua edelleen voimassa, koska on olemassa paljon tarpeita sille. Paljon kiitoksia. Minäkin haluaisin käyttää tässä yhteydessä puheenvuoron. Tämä toinen kaavakuva on aika lailla mielenkiintoinen. Tässä on virheet tyylin osalta Täällä viitataan myöskin julkisiin hankintoihin, mutta 19 prosenttia liittyy maksamattomiin suoritteisiin. Ja jos tällä tavalla toimitaan, niin sitä täällä on totuttu kutsumaan petokseksi. Onko kyse petoksesta vaiko yhteensattomien summasta? kuinka paljon OLAF-tutkimuksia on toteutettu EKRn liittyen. Valitettavasti tällaista infoa ei ole mistään löydettävissä. Tässä yksi kysymys. Minä olen yrittänyt arvioida näitä suurlähettiläiden kertomuksia, ja kun katsotaan näitä hankkeita, jotka eivät ole täysin toteutuneet, niin FED kuuluu 9 miljardilla eurolla tähän ja se on kaikista suurin, eli 60 prosenttia kaikista hankkeista menee FEDin kautta. Ei voida sanoa, että tällä ei olisi minkäänlaista yleispätevää merkitystä. Mitä te päättelette tästä? Tämähän ei ole mikään uusi ongelma. Ehkä Fedin liittyy ongelmia sen takia, että siellä on enemmän rahaa tarjolla. Siinä yksi kysymys lisää ja vielä viimeinen kysymys. Lavalittan huippukokous ja pyrkiä ratkomaan kaikki maailman ongelmat siten, että syytetään toimimaton kehitysyhteistyöpolitiikka. Minäkin suhtaudun siihen samalla lailla kriittisesti kuin tekin. Ja sitten on, oltu, on ollut havaittavissa eräänlainen kilpavarustelu – Eli yhä useammin suunnitellaan sotilaallista välintuloa ja että kehitysyhteistyö on ikään kuin sotilaallisten toimien pikkuveli tai pikkusisko. Onko tämä jotenkin havaittavissa, tämä suunnanmuutos? Ainakin omassa kotimaassani kaikki vain hokevat, että vain ne saavat rahaa, jotka toimivat määräystämme mukaisesti – eli että toimitaan poliittisesti niin kuin me vaadimme. Mitä tämä tarkoittaa budjetointiin liittyen ja oletteko havainneet tämän suunnanmuutoksen? Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole esitetty, joten haluaisinkin antaa teille, arvoisa komission jäsen, puheenvuoro saman tien. Olkaa hyvä. Thank you, thank you very much. Kiitoksia kovasti kysymyksistä ja Osallistumisesta tänne keskusteluun vastuuvapausmenettelystä. Vuosituhat tavoitteen kysymys ja Euroopan unionin tai komission osallistumisesta tuhatvuotistavoitteiden saavuttamiseksi on sellainen asia, että yleisesti ottaen että se osuu aivan ylipäätään meidän politiikkamme vaikuttavuuden ytimeen. Mutta miten sitten tarkkaan voidaan sanoa siitä, missä määrin me olemme auttaneet saavuttamaan tavoitteet, niin sanoisin, että ei oikein ole mitään konkreettista vertailutietoa olemassa meidän kehityspolitiikkaamme ei tähtää pelkästään konkreettisten vuosituottavoitteiden saavuttamiseen, vaan me pyrimme pääsemään tiettyihin alakohtaisiin tavoitteisiin joissakin kumppanimaissa, terveydenhoito, maatalous, koulutus, energia ja mitä liian aloja, jotka ovat todella tärkeitä kehityksen kannalta. Voi olla, että ne voivat helposti sopeuttaa vuosituhattavoitteisiinkin, mutta jos näin vertaillaan suoraan, niin voidaanko vastata siihen, missä määrin Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikka tukee joka ikistä vuosituhattavoitetta, niin se on aika hankalaa ruveta siihen vastaamaan täällä. Mutta se, miten me tuemme eri kehityksen alueita, niin siihen onkin jo huomattavasti helpompi tarttua. Mutta nyt meidän täytyy ennen kaikkea yhdessä mukauttaa täytäntöönpanoa, jotta noudatettaisiin kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista. Vuosituhat tavoitteet olivat noin yleisesti ottaen sellaisia, että saatiin aikaan edistystä köyhyyden vähentämisestä ja joissakin muissakin tavoitteissa. Sitä paitsi tämä perustui lähinnä mikrotalouden kasvuun, ainakin joissakin maailmankolkissa. Mutta kustannukset tavoitteiden toteuttamisessa ovat vielä ilman kunnon arviointia, kunnes sitten ruvettiin neuvottelemaan kestävän kehityksen tavoitteista. Nyt meidän täytyy ei pelkästään tukea ja vahvistaa kasvua ja työpaikkojen luomista, vaan kyse on myös siitä, minkälaista kasvua me tarvitsemme jotta oltaisiin kestävällä pohjalla pitkällä aikavälillä. Siksi minusta tärkeintä tässä on miettiä, miten mikrotaloudellinen kasvu saadaan tuottamaan valtavaa hyötyä maailmalle ja yksilöille maailmassa. Tässä se suurin haaste Euroopan unionin ja ylipäätään maailman kehitystyöpolitiikassa. Afrikan erityisrahastosta puheen ollen sitten, tai että voidaan puuttua muuttoliikkeen perimmäisiin syihin. Toistaisin vain sen verran, että erityisrahastoon on 1,8 miljardia saatu kooten erilaisia jo olemassa olevia välineitä. Lähennä EKRn varannosta, että se kohdennetaan johonkin konkreettisiin hankkeisiin, joten myötä päästäisiin puuttumaan laittoman maahanmuuton perimmäisiin syihin. On siellä muitakin välineitä mukana. Lisäksi siellä on mukana 25 jäsenvaltiota ja kaksi eu ulkopuolista valtiota, niin että päästään yli 80 miljardia, joka ei tietenkään millään muotoa vastaa niitä varjoja, joita komissio hallinnoi erityisrahastossa. rahastossa erityisrahaston menettelyt perustuvat edelleen eri johtokuntien toimintaan omine äänestysoikeuksineen kullakin osallistujalla. Ja heillä on oikeus äänestää, jos tietyn määrän sinne rahaa antavat. Siellä tehdään päätökset konkreettisista hankkeista, jotka hyväksytään. Lisäksi tehdään ylipäätään päätöksiä myös täytäntöönpanosta, seurannasta ja valvonnasta erityisrahaston toimissa. Samat säännöt ja samat sääntöjen mukaisuusmääräykset erityisrahastossakin kuten on EKR tai budjettitukimenettelyissä. Näissä toimissa todellakin tarvittaisiin kaikkia sitoutumista komission, jäsenvaltioiden, mutta minä kyllä haluaisin että laajempaa keskustelua käyttäisiin erityisrahastotoimista Euroopan parlamentissa ja, ja neuvostossakin. Nimittäin kun nyt tässä on kolmas erityisrahasto hyväksytty, niin joku voisi jopa sanoa, että erityisrahasto on pikkuhiljaa pääasiallinen toimintatapa, kun täytäntöön panemme kehityspolitiikkaa. No ei sitä koskaan tietenkään tule pääasiallista toimintatapaa. Erityisrahasto vain täydentää. Se on kohdennetumpaa, täsmällisempää luonteeltaan. Näin kehitys politiikkamme olisi tehokkaampaa joiltakin osin, mutta ei sen laajemmin kuitenkaan, kun ajatellaan näitä uusia erityisrahastoja, joita perustetaan. Eli tällaista keskustelua tulle tarvittaisiin, että voidaan vähän sitten hahmottaa tulevia erityisrahastoja ja niiden toimia. Olafin rooli EKRn toimissa sitten. Kuinka paljon on petoksia tai sääntöjen vastaisuutta EKRn toimissaan. vastauksissamme tietäkseni me kerroimmekin jo vähän luvuista, kuinka paljon avoimia Olaf-tapauksia on 2014 ja 2015 ollut EKRn osalta. Jos nyt oikein muistan, päätetyt tutkinnat seuraamuksineen – EKRn puitteissa olevat luvut kymmenen, kymmenen tapausta ja ilman mitään seuraamusta, eli kokonaan päätetty tapaus. He, niitä on kahdeksan. Kahdeksan maata. 12 tutkinta on käynnissä Olafissa. EKRn täytäntöönpanon osalta. Mutta kyllä me olemme valmiita toimittamaan konkreettisempia, yksityiskohtaisempia tietoja myös näistä asioista. Uh, the gap between... Sitten menojen maksujen välinen epäsuhta tuli myös esille. Kehityspolitiikassa itse asiassa suhta on aika silmipistävä. Ja se on myös seurausta ylipäätään määrärahoista Ja kuten aikaisemminkin oli maksussa ja menositoumuksissa epäsuhtaa, niin että voitaisiin tätä kurua kuilua kuilua umpeen. Eli kyllä tämä on varsinainen ongelma, haastekin, niin että maksut ja menot pysyisivät mahdollisimman lähellä toisiaan. Me voimme kyllä yksityiskohtaisempaa tietoa tästä toimittaa, eikä pelkästään luvuista tulossa ja menoissa, vaan myös ihan taustatekijöistä, nimenomaan kehityspolitiikan hankkeissa. Haitista vielä. Itse asiassa 2010 maanjärjestyksen jälkeen Haiti on pystynyt puuttuvan kaikkein kiireellisimpään humanitaariseen hätään Eurooppa ja muu maailma on ollut siellä merkittävässä asemassa humanitaarisessa jälleenrakennusavussa tuossa maassa. Haitissa on kuitenkin valtavia haasteita, koska sinällä valtio on heikko ja hauras. Komissio tukee uudistuksia ja valtion rakentamista Haitissa. Siellä on korostettu ennen kaikkea sitä, että voitaisiin peruspalvelut saada kuntoon, koulutus, julkinen rahoitus, tilivelvollisuus, julkisen sektorin uudistukset. Nyt olemme aktiivisemmin mukana muokkaamassa hallintoa, palveluita julkisella sektorilla – niin että voidaan tarjota palveluita ja jotka puuttua myös tähän välittömän jälleenrakennustarpeeseen tai humanitaarisen hätään. Tässä komissio noudattaa parlamentin ja tilintarkastusistuimen haitisuosituksia. Se oli erittäin tärkeä puheenvuoro myös, kun molemmat tahot osoittivat haluaan suunnata uudelleen äh, apua, saada aikaan vaikuttavuutta enemmän Euroopan unionin avussa. Uh, I have the issue of the link nexus between... Ja sitten yhteydet turvallisuuden ja kehityksen välillä. Todellakin on nyt kasvavaa tarvetta olemassa huomioida turvallisuus ja rauha, turvallisuus ja vakaus myös kehitysyhteistyöpolitiikassa täydentävinä osina politiikassa ja vahvistavat toinen toisiaan. Näin on moneen otteeseen kirjoitettu ja todettu, että mitään kestävää turvallisuutta ei saada aikaan ilman, että siinä on jotain kehityksen näkymiäkin rinnalla. Ja kehitystä ei puolestaan saada aikaan ilman turvallisuutta tai vakaata ympäristöä kumppanimaissamme. Missä määrin kehitysyhteistyötoimiin ja turvallisuuden välinen yhteys sitten toteutuu juuri nyt siitä käydään keskustelua komissiossa. Mielellämme laajennamme tätä keskustelua niin, että mukana ovat jäsenvaltiot, neuvosto ja parlamenttikin. Totta kai on omat rajansa myös perussopimuksissa tai kansainvälisissä sopimuksissakin olemassa. Kun tällainen erottelu tehdään kun meillä on sotilaalliset tarkoitusperät tai kehitysnäkökulmat. Koska tässä omat reunaerot on verottelun taustalla, me haluaisimme, että turvallisuus ja kehitys etenisi kuitenkin perussopimusten nojalla, oikeudellisten velvoitteiden pohjalta, mitä sitten hyväksytäänkin tai muutetaan, jotta voidaan vahvistaa tätä yhteyttä. Mutta voi olla, että ei ihan siinä määrin kuitenkaan, että sotilaallisen välintulon osuus muodostuisi osaksi kehitysyhteistyöpolitiikkaa. Eli me haluaisimme tietenkin vahvistaa puitteita turvallisuuden ja, yhte- ja kehitysyhteistyön kanssa, mutta sillä on omat rajansa. Haluamme keskittyä nimenomaan tähän sisältöön siinä. Kollegi Zeller hat noch eine Frage. Kiitoksia. Kollega Zeller haluaa esittää vielä kysymyksen. Äh, Kiitoksia arvon komissaari tästä tarjouksesta parlamentille tätä erityisrahastoa rakennettaessa haluatte olla mukana, mutta en nyt oikein jaksa kuvitella, että mitä tällä erityisrahastolla voitaisiin saada aikaiseksi niin kuin lisänä tai uutena muihin verrattuna. Ennen vetää huhuiltiin, että erityisrahasto perustetaan afrikkalaisten valtioiden patistamiseksi siihen suuntaan, että ne allekirjoittaisivat takaisinottosopimuksia unionin kanssa – sillä uskoakseni yhdenkään valtion kanssa tällaista takaisinottosopimusta olisi allekirjoitettu ja sitten kävisi niin kuin Turin kanssa, eli tarjottaisiin ikään kuin porkkana näille maille. Voitteko vahvistaa tämän huhun vai onko tämä aivan tuulesta temmattu juttu? Arvoisa komissaari, olkaa hyvä. Well, when you read the jos luette valitan asiakirjoja, poliittisen julkilausuman ja toimintasuunnitelman, helposti huomaatte, että huhut siitä, että erityisrahaston toiminnat yhdistettäisiin palauttamispolitiikkaan, siis laittomien maahanmuuttajien palauttamiseen tai pakolaisten palauttamiseen Afrikan maihin. Siis voit havaita, että ne ovat pelkkiä huhuja, koska mistään ei löydy mitään yhteyttä, mitään ehdollisuutta, mikä loisi tällaisen yhteyden meidän erityisrahastomme toimien ja maiden valmiuden välillä allekirjoittamilaisia palautussopimuksia. On olemassa määräyksiä palautussopimuksista kotonuun sopimuksessa, sen pohjalta me voimme työskennellä myös muissa puitteissa kuin tässä veritysaastossa, joka pyrkii tarttumaan eh, epäsäännöllisen maahanmuuton perussyihin. Voitte nähdä, että tässä menettelyssä, joka liittyy tähän erityisaastoon Afrikassa, Siinä selkeästi on etusijalla se, että keskitytään hankkeisiin, jotka sanotaan parempaa kestävyyttä, parempaa työpaikkojen luomista, parempaa koulutusta Afrikan maissa ja parempaa maahanmuuton hallintaa näissä maissa, eikä suinkaan parempaa palauttamista – pakolaisten palauttamista Afrikan maihin. Ja tässä yhteydessä minä todella, todella haluan, että tästä erityisrahastosta tulee esimerkki siitä, miten tällaiset erityisrahastot voisivat osaltaan paremmin vahvistaa kohdennetusti kehityksen tavoitteitamme tai siis niin, että tällainen epäsäännöllinen maahanmuutto muuttuu lailliseksi maahanmuuton virroiksi. Nimittäin viime kädessähän maahanmuuttopolitiikan järjestysrahastokin tavoitte on, joka voitaisiin itse saavuttaa niin kovinkaan kaukaisessa tulevaisuudessa, on muuttaa laiton maahanmuutto, epäsäännöllinen maahanmuutto lailliseksi maahanmuuttovirroiksi, niin että luodaan tällainen laillisen maahanmuuton agenda, joka meidät Euroopan unionissa, mm, siis meidät ja meidän kumppanimme Afrikassa kokoisivat yhteen myöskin kumppanit muualta ja samalla myöskin itse maahanmuuttajat. Niin, että saadaan aikaan tilanne, jossa maahanmuutto ei ole siis tällainen pakkomaahan, pakkomuutto ei olisi välttämättömyys, vaan enemmänkin vapaan valinta. Eli että sitä ei tehtäisi epätoivoista syistä, vaan siksi, että tavoitellaan jotakin muuta. Tämä on siis se, miten pitäisi tarkastella tätä erityisrahastoa ja sen toimintaa yhdessä kaikkien muiden toimien kanssa, jotka liittyvät tähän toimintasuunnitelmaan, samoin kuin myöskin kaikkia, julki, kaikkia julkilausumia, jotka yhdessä hyväksyvät Afrikan ja Euroopan yhteydet valitassa. Thank you very much. Paljon kiitoksia arvoisa komission jäsen. Kelloa täytyy tiirailla, sillä meillä on vielä yksi esityslistan kohta jäljellä. Viimeisin nimittäin siirrettiin jo tuonemmaksi. Meillä on investointipankin kanssa vielä tässä keskustelu tulossa. Kollegalla Mark, haluatteko sanoa vielä jotain? Me haluaisimme jatkaa keskustelua EIBn kanssa. 8. 2011 Euroopan kehitysrahastokeskustelu on vielä edessämme. Olkaa hyvä. Ihan vastasin parin kysymykseenne. Tilintarkastustuomistuin on Keski-Afrikan tasavallassa käynnistänyt selvityksen, kun tästä kysyttiin, ja sitten mitä tulee edunsaajien toteuttamattomiin menoihin. Meillä nyt ei ole mahdollisuuksia niitä selvittää, eli tulee kyse jostain korruptiotapauksesta vai laiminlyönnistä. Olafille ei ole mitään toimitettu tänä vuonna ja kertomuksessa mainitaan Senegalista yli 200 miljoonan dollarin menoerä, mistä komissio on todennut, että se ei ole peri, Pede takaisin vastasin näin kysymyksiinne. Ja, vielen dank. Damit, uh... Paljon kiitoksia. Kiitokset komission jäsenelle, arvoisa pääjohtaja. Kiitoksia. Jatkamme nyt EIB, EP kysymyksillä. Kollega Latsaroli on paikana. Hän tulee kertomaan EIBn toiminnasta unionin rajojen ulkopuolella. Olkaapa hyvä. Saatte puheenvuoron saman tien. Thank you, um, honorable members. Kiitokset, arvoisat valikunnan jäsenet. Minulla on ilo olla täällä vieraananne tänään ja kertoa teille hiukan siitä, mitä pankki tekee AKT-maissa. Tiedän, että aamupäivällä keskustelitte tilintarkastustuomioistamme erityiskertomuksesta investointivälineestä. Investointiväline, kuten tiedettä, on yksi keskeinen toimintaväline oikeastaan kaksi kolmas osa rahoituksesta toteutetaan AKT-maissa tämän välinen kautta, mutta se ei ole ainoa väline. Meillä on olemassa omiakin varoja. Ja haluaisin puhua tässä nyt kolmesta osa-alueesta. Ehkäpä muutamia lukuja alkuun, jotka ovat tärkeitä – jotta ymmärtää, mitä me olemme tehneet ja teemme AKT-maissa ja mitä olemme tehneet erityisesti viime vuonna. Haluaisin kiinnittää huomioon muutamiin seikkoihin, mitä on tapahtunut sitten viime vuotisen kokouksen, jossa käsiteltiin AKT-kysymyksiä pankille, esititte monia suosituksia. Ja lopussa sitten lyhyesti siitä, mitä pankki aikoo tehdä toimintansa tehostamiseksi AKT-maissa tulevien vuosien aikana. Tarkoituksenani niin ei ole ladella lukuja, mutta muutama tärkeä luku varmaan on paikallaan, sillä ne osoittavat, mitä me teemme, olemme tehneet AKT-alueella viime vuonna 950 miljoonaa 23 hankkeen osalta on hyväksytty ja noin miljardi meni toimiin, eli samansuuntainen kehitys kuin viime vuosina. 75 prosenttia viime vuonna hyväksytyistä sopimuksista liittyvät hankkeisiin yksityisen sektorin kanssa tehtyihin toimiin. Tämä on tärkeä seikka. Se osoittaa, että pikkuhiljaa pankki tekee tiivipä yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa. Eli tarkoituksena on todellakin tukea näitä riskitoimia yhteistyössä yksityisen sektorin ja suurten yritysten kanssa. Pankki on tarjonnut 66 miljoonaa tukena, teknise, teknisenäkin tukona erinäisille hankkeille. Ja yhtenä tärkeänä seikkana mainittakoon, että noin 50 prosenttia toimistamme näissä maissa tapahtui välittäjien kautta varmistaaksemme, että että nämä hankalat maiden rahoitukselliset olosuhteet voidaan huomioida. Tärkeänä seikkana mainittakoon, että 760 lainaa on tarjottu näille pk-yrityksille ja 10 800 lainaa on myönnetty mikroyrityksille eli mikrotason lainoitus on muodostunut tärkeäksi toiminnan lohkoksi. Me teemme tiivistä yhteistyötä paikallisen tason toimijoiden kanssa ja yritämme todellakin huomioida nämä paikallisen tason seikat. Tällä tavalla voimme kata korttamme kekoon sosiaalisella sektorilla, eli puo, yli puolet toimistamme liittyvät Äh, naisten asemaa. Mitä tulee sitten yksityisen sektorin pääoman käyttöön, neljä transaktiota on toteutettu. Tätä kautta voimme varmistaa, että yksi investointi euro johtaa seitsemän euron tuottoon, eli vipuvaikutus on melkoinen. Eli tämä muodostaa 50 prosenttia toimistamme, mutta me rahoitamme myöskin uusiutuvia energialähteitä ja sähkön jakeluverkostojen rakentamista eri maissa. Tietänette, että me käytämme sellaista metodologiaa, jonka avulla voimme arvioida hankkeiden vaikuttavuutta – ja jos hanke toteutetaan toivomallamme tavalla, niin, niin voidaan varmistaa, että noin 850 000 kotitaloutta saa puhdasta energiaa käyttöönsä. Mitä tulee veden toimittamiseen, sekin on yksi perushyödyke. Niin pankki on investoinut joihinkin hankkeisiin, jotka tarjoavat 31 000 kotitaloudelle turvallista ja puhdasta vettä. Pari asiaa, ei liikaa yksityiskohtia ja liikaa lukuja, mutta viime vuonna törmäsimme Ebola-epidemiaan ja yritimme vaikuttaa kaikin keinoin tilanteen helpottamiseksi. Me olemme rahoittaneet erinäisissä maissa, Liberiassa, Gineassa – ebola vastaisen toimintaan. Esimerkiksi lentokentän korjaamiseksi, jotta tarvittavia tuotteita saatiin kuljetettua paikan päälle. Maahanmuutosta voisin kertoa enemmänkin. Se on yksi viimeaikaisimmista hätätapauksista pankki tietenkin keskustelua komission kanssa siitä, että mikä olisi paras tapa toimia. Me olemme oikeastaan mukana toimimassa kaikissa maissa, myöskin AKT-maissa, jotka kärsivät tästä tilanteesta. Eli me yritämme puuttua näihin varsinaisiin ongelmiin. Viittasin mikrorahoitukseen äsken, mutta me olemme investoineet myöskin näissä maissa perusinfrastruktuurin kehittämiseen. Vielä ihan lyhyesti näistä tulosten arviointimenetelmistä. Viime vuonna tämä asia oli tässä valiokunnassa esillä ja pankille todettiin, että meidän tulisi ponnistella vielä enemmän tällä saralla, joten mielelläni otan asian esille. Tietänette, että vuonna 2012 me toteutimme sisäisen metodologian arvinnoinnin. Näin ei tietenkään hankkeita arvioida. Me katsomme, investointitoimintaa. Meillä on tiimejä, jotka arvioivat hankkeita tekniseltä kantilta, rahoitukselliselta, ympäristö, yhteiskunnalliselta kantilta. Mutta tämä arviointi on tärkeää, sillä me voimme katsoa, minkälaisia vaikutuksia toiminnallamme on. Eli me emme katso vain ainoastaan näitä transaktioita, vaan myöskin sitä, että ovatko nämä hankkeet – lisäarvoa tuottavia Ensimmäistä kertaa me julkaisimme kertomuksen, joka on käytettävissänne. Sieltä löytyy yksityiskohtaista tietoa pankin toimintaan liittyen. Sitä ne voitte havaita, että aina me katsomme myöskin tuloksia ja ainoastaan panoksia. Esimerkiksi kuinka monet kotitaloudet voisivat hyödyntää tai hyötyä näistä hankkeista. Esimerkkejä olisi lukuisia. Ja lopuksi muutama sananen. Niin tämä oli menneisyydestä, mutta mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mikä on meidän toimintamallimme? Ihan muutama esimerkki keskeisiä tekijöitä toimintafilosofiamme liittyen. Me keskitymme perusinfrastruktuuriin, se on tärkeä asia nyt ja jatkossakin, eli perustarpeiden tyydyttäminen. Tähän viittasin jo puhuessani energiasta, vedestä, sanitaatiosta, monilla AKT-maiden kansalaisilla ei ole oikeutta puhtaaseen veteen, he eivät sitä saa. Yhtä lailla tärkeää on tehdä tiiviimpää yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa. Kuten sanoin, 75 prosenttia toiminnasta liittyy yksityiseen sektoriin ja näin tulemme jatkossakin tekemään. Ja investointiväline on yksi niistä tekijöistä, joidenka avulla yksityinen sektori saadaan sitoutettua hankkeisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että meillä on olemassa budjettikohtia eli lainoja, yksityistä pääomaa, riskipääomaa, välineiden uudelleen jakamista. Me emme vain anna heille tuotteita, vaan yritämme ikään kuin tukea tätä varsinaista prosessia teknistä tukea tarjoamalla. Me tiedämme, miten vaikea yrityksillä on saada paikallista valuutta olevia lainoja, joten me yritämme tarjota yksityiselle sektorille tällaista tukea. Lisäksi pyrimme lisäämään tätä lisäarvoa uusien kumppanuuksien kautta, mikrorahoituksen kautta sitä lisäämällä, mutta se edellyttää, että kansalliset ja paikallisen tason järjestöt ovat tiiviimmin mukana. Ne, jotka siis antavat tällaista mikroluototusta. Me yritämme vain laajentaa yhteistyökumppaniverkostoamme ja löytää myöskin uusia yhteistyömalleja esimerkiksi teknisen yhteistyön kautta. Sitten ilmastokysymykset, siihen liittyen ei ole hirveästi sanottavaa. Siitä on keskusteltu viime päivien aikana, kuten tiedätte, sitoumuksia löytyy. Te tiedätte, että tarkoituksena on toimia siten, että 25 prosenttia toimistamme liittyvät ilmasto toimiin, priorisoituihin hankkeisiin. Me olemme valmiita toimimaan unionin rajojen ulkopuolella jopa siten, että vuoteen 2020 mennessä osuus on 35 prosenttia. Läsnäolo on tärkeä, siksi me avaamme aina uusia toimipisteitä unionin ulkopuolella. Tällä hetkellä toimimme pääasiallisesti Luxemburgissa, mutta tiedämme kyllä, että paikallisella tasolla meidän täytyy olla näkyvästi esillä. Ja ihan hiljattain Addis Abebas olemme avaneet yksikön jaudenkin tarkoitus on sellainen avata ihan vain tiedoksena. Tärkeänä tapahtumana viime vuoteen liittyen mainittakoon se, että olemme luoneet ja käyttäneet rahoituksen arviointivälinettä. Kyse on 500 miljoonan potista ja se on kohdennettu korkean riskitason hankkeisiin. Näin meille tarjoutuu mahdollisuus tarjota pääomaa uusille rahastoille. Lähdemme liikkeelle tärkeimmästä. Tarkoituksena on tukea Itä-Afrikassa kahdeksalla miljoonalla tätä erityisrahastoa ja sitä kautta yritetään saada vipuvaikutuksen kautta aikaiseksi 60 miljoonaa ja näin voidaan rahoittaa 20 hanketta. Tämä on rahasto, jolla on erinäisiä tavoitteita, muun muassa naisten mahdollisuus osallistua liike-elämään ja rahasto tuki myöskin yhtä hanketta, oikeastaan yritystä, joka tarjoaa Keniassa siirrettäviä WC-tiloja. Kyse on suurista hankkeista, mutta myöskin näistä pienistä hankkeista, joita, joihin me enenevässä määrin keskitymme. Vuonna 2015 me käytimme tätä tärkeää rahoitusvälinettä hyväksi ja Jatkossakin näin tulemme tekemään myöskin ensi vuonna. Siinäpä näkymiä tulevaisuudesta, eli yksityisen sektorin tiukempi mukaanotto. Me yritämme tietenkin toimia vahvemmin, mutta AKT-maissa tarvitaan räätälöityjä ratkaisumalleja. Jokainen maa on erilainen ja ongelmiakin löytyy, joten me vain yritämme tehostaa toimintaamme, mutta meidän täytyy aina vain ottaa huomioon nämä yksittäisten maiden lähtökohdat. Mutta kaikilla on tietenkin rajansa. Jos haluatte keskustella asioista meidän kanssamme, niin kannattaisi nyt varmaan päättää alustus. Kiitoksia kollega Schmidt, olkaa hyvä. Kiitos, ajatellen sitä, miten paljon kello jo nyt on ja kun minullakin on toinen tapaaminen tämän jälkeen. En toivo, että naisten tukemisesta että puolet näistä hankkeista niin olisi siis todellakin sanoisin, että on tärkeää, että tuetaan sekä naisten että miesten hankkeita, mutta minulla on ollut tilaisuus aiemmin jo keskustella teidän kanssanne ja olemme myös esittäneet teille kysymyksiä kirjallisesti. Valitettavasti vain vastaukset näihin kysymyksiin – ovat saaneet minut pohtimaan sitä, pitäisikö nyt ryhtyä opiskelemaan pankkialaa, että ylipäätään ymmärtäisin, mitä te olette vastannut. Minusta vastauksenne ovat niin teknisiä, niin täynnä tällaisia erikoiskäsitteitä, että vie paljon aikaa ja paljon äh, taustakirjallisuuteen perehtymistä, että niitä ylipäätään voi ymmärtää. Keskustelu Euroopan investointipankin kanssa, keskustelu siitä, mitä Euroopan investointipankki tekee ylipäätään varoilla, sitä voidaan käydä asiallisella tasolla ilman, että teoreettisia tällaisia erikoiskäsitteitä tarvitsisi teidän käyttää. Nyt minä haluaisin sanoa, että te puhutte tällaisista syvällisistä analyyseistä vastauksena. Haluaisin tietää, miten kauan tällaisen syvällisen analyysin laatiminen kestää ja miten kauan kestää se ennen kuin e, komissio tai investointipankin varoja käytetään johonkin hankkeeseen. Mikä on vähimmäisraja ajatellen e, hankkeen volyymiä, mikä pitää saavuttaa ennen kuin ylipäätään voi olla kelvollinen saamaan tukea tai investointivaroja. Onko tässä olemassa jonkinlaisia selvityksiä, jotka liittyvät PK yritysten tukiin tai mikroyritysten tukemiseen, koska niissähän on kysymys huomattavasti pienemmistä volyymeista. Miten kauan kestää ennen kuin hanke saa tukea Euroopan investointipankilta lähtien liikkeelle siitä, kun hakemus tehdään, on tapahtuu, ja tapahtuu tämä syvä analyysi ja tehdään sitten päätös kaikista kaikkien ratkaisivien tahojen tasolla Euroopan pankissa, Miten tämä kestää pitimpään, siis miksi ja miten tämä ylipäätään keskimäärin kestää, kunnes sitten varat päätöksenteon jälkeen lähtevät liikkeelle, koska vasta kun vasta, siis vaikka me tiedämme, että vaikka kun tehdään tällainen päätös, se ei välttämättä kuitenkaan heti johda varojen liikkumiseen. Kiitos kello käy, joten puheenvuoro saman tien muille kollegoille, eli kahden vu- minuutin puheenvuoroja maksimissaan. Kollega Ajala, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. EIPn edustajan alustuksen pohjalta haluaisin kysyä häneltä, liittyen niihin asiakirjoihin, niitä, jotka ovat tiedoksi annettu tai joita hyväksytään äh, pankin elimessä, onko näitä asiakirjoja saatavilla. Lisäksi haluaisin tietää, kun tässä selvitetään myös petostapauksia, kun Totesitte, että tässä tehdään yhteistyötä Olafin, mutta muidenkin tahojen kanssa kansallisella tasolla, jota tarkastetaan. Esimerkiksi KPMG on yksi konsulttiyritys, jolla on omat ongelmansa ollut silläkin Portugalissa ja muualla. Haluaisin tietää, että kun tulee petostapaus eteen ja vaikuttaa niihin varoihin, jotka suoraan ovat Euroopan varoja, mitä sitten teette konkreettisesti? Kenen puolen käännytte? Kun me tässä nyt, kun tässä niin monen kertaa viitasitte Olafin puheenvuorossanne. Danke und Kollege. Kiitos ja seuraavana edustaja Nopeasti ihan vain Minäkin viitan niihin vastauksiin, joita olette antanut. Siellä on paljon mielenkiintoista tavaraa. Ensinnäkin, mitä tulee rahoitettuihin hankkeihin tai sitten kolmansien maiden julkisiin hankintoihin. Ja minkälaisia toimenpiteitä te toteutatte, että voidaan taata se, että siinä rahoitetaan yrityksiä, jotka eivät sitten ainakaan tue terrorismia tai harjoita rahanpesua. Pesua kun ajatellaan nykyistä pankkijärjestelmää noissa maissa, niin onko siellä riittäviä rakenteita voidaan valvonta harjoittaa. Joskus kyllä luonnollisia henkilöitä valvotaan, mutta ei välttämättä yrityksiä. Mitä EIP tekee valvonnan hyväksi? Onko täällä jotain ehdotettavaa lainsäädännöksi ja valvonnan vahvistamiseksi? Kiitoksia, kollega Latsaroli. Komissiokin haluaa vielä puhua ja oikeastaan kokous on jo päättynyt, mutta tulkit varmaan antavat meille muutaman minuutin lisäaikaa. Olkaa hyvä. Thank you. Um, I try to be, try to be very concise. Yritän olla hyvin tiivis ja lyhytsanainen. Mitä aikaan tulee? Aika, jota tarvitaan, riippuu siitä, miten mutkikas hanke on me rahoitamme olemassa olevia salkkuja. Se on yksinkertaisempaa siksi, koska silloin joudumme tekemään arvion vastapuolesta, arvion vastapuolen kyvystä hoitaa tehtävä. Meidän on tehtävä arvio siitä, miten vastapuoli panee toimeen hyviä käytänteitä. Esimerkiksi parhaita pankkikäytäntöjä liiketoiminnan käytänteitä, kun on kysymyksiä rahan pesemisestä ja niin edelleen. Mutta ei tarvitse olla suuresta hankkeesta. Täytyy olla kuitenkin kysymys siitä, että olemassa tiettyjä parametreja, jotka arvioidaan. Me teemme hyvin perinpohjaisen analyysin teknisistä kysymyksistä. Näin olisi, jos me miksi tutkisimme että voimmeko rahoittaa liikennehankkeita, kuten miksi moottoriteitä – siis kaikki tämän mutkikkuus hiipuu miten mutkikas hanke on. Kysymys siis äh, ennen kaikkea jos ajatellaan miksi pk-yrityksistä ja niiden tavista mikroluotoista, jos on kysymys äh, miksi vastapuolesta, josta meillä on hyviä kokemuksia, silloin voidaan saada se kahdessa kolmessa kuukaudessa tämän hanke käyttöön. Jos on kysymys mutkikkaasta transaktiosta, jossa mutkikkuus siis hankkeesta, joskus emme, äh, emme saa tätä vietyä päätökseen tätä ö, sopimusta, jos me emme koe riittää, meistä tämä on riittävän luotettava ja jo, jos, jos se me saa, se, paitsi jos saamme tietää, miten asiat on kilpailutettu, jos ne on kilpailutettu kunnolla joskus vielä tällaisten asioiden selvittämiseen jopa vuosi, riippuu siis siitä, missä vaiheessa me tulemme mukaan ja mikä on vastapuolen toiminnan tuloksellisuus, miten se on, miten se on toiminut ja miten ottaa julkiset hankinnat, miksi kilpailuttaminen, anteeksi kilpailuttaminen, miten se on toiminut. Our counterparts, counterparts. Miten me sitten olemme siitä, että vastapuoli, ettei hän rahoita terroristitoiminta tai muuta, niin kuin täällä puhuttiin, silloin meillä on politiikkaa, joka jotka määrittelevät sen, mitä me tarkoitamme sillä, että jos ei odottaa eh, oikeuskäytäntöä, me noudatamme ratkaisuja, jotka ovat tehneet kansainväliset eh, järjestöt, YK, EU, OECD. Me luotamme siis siihen näiden arvioihin silloin, kun on kysymys arviosta esimerkiksi jonkin, jostakin yhdestä maasta. Mutta sitten kun on kysymys yksittäisen osapuolen, vasta puolen toimintakyvystä, silloin meidän täytyy olla tietoisesti varovaisia, joka, joka perustuu sitten siihen, miten jokin tietty osapuoli, vastapuoli toimii. Minun on sanottava, että tämä on jotakin sellaista, jota seuraavat tarkkailumatkat kun rahat osoitetaan esimerkiksi PK-yritykseen, me haluamme tietää, miten niitä käytetään. Ja meillä on raportointitoimintaa, joka merkitsee sitä, että me tiedämme, mitä tapahtuu, että me parhaamme, voidaanko me olla varmoja siitä, että asiat toimivat niin kuin pitäisi. Sitten Olaf. Totta kai me olemme instituution osa, meidän on raportoitava tällaisista tapauksista – en voi sanoa teille nyt kuinka monta tapausta meillä on ollut. Ehkä tähän tulee sitten vastaus jossakin vaiheessa. Voidaan tässä kirjallisesti. Kysymys ei ole suuresta määrästä, joka... Jos haluatte tarkkoja lukuja, niin voin palata asian, kunhan sisäisesti se on hoidettu tietokantamme pohjalta. Kiitos. Sorry. Anteeksi. Julkiset hankinnat. Niin, mitä me teemme sen takaamiseksi, että ei tueta esimerkiksi terroristeja. Ja kuten totesin, due diligence-sääntöjä noudatetaan. Yleensä on kyse pankista, on kyse rahoitustapahtumista, ja yleensä siellä on vastapuolena myös rahoituslaitos, kun rahaa siirretään. Eli siinä riski tietenkin on suuri, ensin arvioidaan maata, kuten totesin, siinä käytetään perinteisiä vakiintuneita järjestöjä, ei meillä omia kriteereitä ole, muut hoitavat puolestamme sen. Mutta kun sitten hoidetaan tämä due diligence-tarkastelu yksittäisen maan kohdalla, niin sitten lähetetään sieltä kyselykaavake, kysytään, noudatatteko näitä parhaita käytänteitä, kun on kyse seulonnasta, sisäisestä tarkastelusta ja niin edelleen. Voidaan käydä paikan päälläkin, kollegoja on sitä varten, jotka nimenomaan hoitavat näitä asioita. Jos huomataan, että jokin osapuoli ei taakaa riittävästi, niin sitten ei tehdä yhteistyötä. Jos ei ole riittävän pätevä vastapuoli, niin emme hyväksy yhteistyötä sen kanssa. Jos jotain huolia on, niin todettako myös, että jos halutaan vielä lisää seurantaa vastapuolten kohdalla, niin meillä on tiettyjä suojatoimenpiteitä käytössä, myös sopimuksissa huomioitu. Yksi esimerkki, miten taata, että varoja ei käytetä jonkin maan toimien tukemiseen, jossa me emme halua olla mukana – sitten sanottaisiin, okei, okay, rahat on mentävä tiettyisiin hankkeisiin ja vain yhdessä hankkeessa. Ja täytyy sitten huolehtia siitä, että tietyllä tuomiovalta-alueella toimii tämä hanke. Eli nähdään kuinka paljon tai miten käytetään varoja. Thank you very much. I do not... Paljon kiitoksia. Muita Puheenvuoropyyntöjä ei ole. Haluaako komissio lausua jotain? Olkaapa hyvä. Kiitos. Neljä kohtaa. Ensinnäkin kiitos EIP-tuloksista. Me olemme sitä mieltä, että EIPn suorittama työ tukee paljon meidän hartomamme kehitysyhteistyöpolitiikkaa toiseksi. Meidän mielestä on kovin myönteistä, että tässä on pääomaa lisätty ja varsinkin se tulee niihin toimiin, jotka on toteutettu niin, että jatkossa voidaan taata pysyvyys tai jatkuvuus myös investointivälineessä. Kolmanneksi komissio kehottaa EIPtä jatkamaan ponnistelujaan niin että voidaan täydentävyyttä vahvistaa kaikissa operaatioissa. Olemme sitä mieltä, että tässä välineessä täytyy jotenkin perustella myös syy sille, että EIP pitää käyttää EKR-varoja yhteisissä hankkeissa. En nyt väitä, että näin aikaisemmin ole tehty. Totean vain, että pitää meidän kaikkien EIPnkin yhteydessä ponnistella näiden varojen käytön hyväksi. Ja sitten lopuksi vielä korostaisin sitä, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä pääomaa toimiin, myös ajatellen veronkiertoa. Komission kanta on aivan selvä tähän. Meidän täytyy taata se, että hyvän hallintotavan vähimmäistandardit verotuksessa aina toteutuvat näissä AKT investointivälineen toteuttamisessa. Paljon kiitoksia. Esittelijä joutui jo valitettavasti lähtemään. Oikein paljon kiitoksia tarjoamistanne tiedoista. Pyydän anteeksi, että hiukan kiirettä piti. Hoidetaan asia ensi kerralla paremmin. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja. Hyvää illan jatkoa. Ensi torstaina kello yhdeksän taas jatkamme.